Jatkamme jälleen valiokuntatyötä. Lämpimästi tervetuloa talousarvion valvontavaliokuntaan, erityisesti kaikki te, jotka olette onnistuneet saapumaan tänne Brysselin paikalle. Kiitos taas Belgia tästäkin lakosta. 200 kilometriä, minulla meni siihen 5,5 tuntia ja satuin pääsemään perille vain siitä syystä, että erään kollegan avustaja otti minut kyytiin. Eli kaikki ne, jotka tulevat lennolla, heidän pitäisi ehkä nyt olla kuitenkin päässeet perille, mutta mitä autoihin tulee, niin täällähän on tietenkin taas moottoritieto suljettuna ja junaliikenne jumissa ja niin edelleen. Tervetuloa Tervetuloa komission, komission jäsen Georgieva, öö, komission jäsen tarkastaja herra Tavenne ja herra Lazaru, tilintarkastustuomioistuimen asiasta vastaava jäsen. Todella tervetuloa teille kaikille. Öö, esityslista luonnosteille on toimitettu. Minulle ei ole ilmoitettu, että kukaan siihen haluaisi muutoksia, joten esityslista on näin hyväksytty. Tämä kokous muuten lähetetään suorana lähetyksenä internetissä. Ja mitä näihin kieliasioihin tulee, löydätte ne tuolta Cont News-lehdestä. Ja näin voimmekin siirtyä asiaan esityslistan kohta kolme. Komission varapuheenjohtaja on toimittanut meille joitain tärkeitä asiakirjoja sekä seuranta-asiakirjan ja synteesiasiakirjan liittyen 2014 sisäisiin tarkastuksiin me olemme saaneet samoin yhteenvedon komission hallintosaavutuksista ja vastuuvapauden myöntämistä koskeva seuranta vuoden 2013 osalta. Samoin meillä on sitten vielä kertomus aiheesta EUn talousarvion suojaaminen vuoden 2014 loppuun saakka. Ja arvoisa komission varapuheenjohtaja, saatte puheenvuoron, voitte esitellä meille nämä asiakirjat. Thank you very much, Madam President. Kiitos paljon, puheenjohtaja hyvät jäsenet, arvon tilintarkastustuomioistuimen jäsen, hyvät naiset ja herrat. Olen täällä kollegojen kerran esittelemässä näitä tärkeitä kertomuksia, jotka kertovat siitä, kuinka me voimme taata kunnollisen talouden hallinnoimisen Euroopan unionissa. Tämä koostuu neljästä eri kohdasta. Eli ensimmäinen koskee sitä, kuinka komissio jatkaa seurantaa liittyen neuvoston ja parlamentin pyyntöihin koskien varainhoitovuoden 2013 vastuvapauden myöntämistä. Lisäksi me käsittelemme hallintosaavutuksia vuonna 2014. Ja sen jälkeen käsittelemme EUn talousarvion Suomesta 2014 vuoden loppuun saakka, jonka jälkeen käsitellään 2014 vuoden sisäisiä tarkastuksia. Minä vielä lyhyen puheenvuoron, jonka jälkeen saatte puheenvuoron ja voitte esittää kysymyksiä. Minulla on täällä kollegoja mukana, jotka vastaavat teknisiin kysymyksiin, joita teillä saattaa olla. Avauspuheenvuorossani haluaisin keskittyä siihen, miten nämä neljä kertomusta – puhuvat eh, meidän strategiasta, joka perustuu tuloksiin. Meidän strategia perustuu siihen, että me toimimme kahdella jalalla. Me kiinnitämme huomiota sääntöjen noudattamiseen ja lisäksi pyrimme parantamaan suoritusta sääntöjen noudattamisen suhteen, niin me tulemme jatkossakin katsomaan, kuinka on mahdollista vähätä näitä virheitä. 80 mm, prosenttia talousarviosta ovat, niin on jäsenvaltioiden täytäntöönpanemaa, joten meidän keskittymme jatkossa siihen, kuinka jäsenvaltiot ovat kantaa vastuunsa tässä asiassa. Olen varsin tyytyväinen, että tänne on pyydetty mm, valiokuntaan myös kansallisten parlamenttien, parlamentin edustajien liittyen kuluvan vuoden vastuuvapauden myöntämiseen. Tämä nimenomaan samansuuntainen ajatus kuin mihin me olemme pyrkineet, eli me haluamme tuoda jäsenvaltioille esille niitä heikkouksia, joita he voisivat parantaa tehostakseen toimintansa. Suu eniten kuluttavien pääsostajien pääjohtajat kokoontuvat yhdessä mm, ja he kertovat, mitä he tekevät, jotta he voivat vähentää virheitä ja kuinka he jatkavat tätä hallinto- ja valvontajärjestelmissä, oliko se sitten komissio tai jäsenvaltiot. Lisäksi meillä on omat tarkastajamme, mukaan lukien sisäinen tarkastusyksikkö, mutta tämän ohella myös tilintarkastustuomioistuin ja lisäksi jäsenvaltioiden valvovat elimet, ja heillä on myös oma roolinsa. Minä haluan korostaa, että me lisäämme sitoumustamme kansallisten valvontaviranomaisten kanssa jäsenvaltioissa, koska me haluamme lisätä tietoisuutta ja toimenpiteitä nimenomaan siellä. Näissä vuotuisissa kertomuksissa pääjohtajat tekevät varaumia niillä kohdin, missä tietyt heikorit vaativat huomioita, ja näiden varaumien avulla taataan avoimuus ja taataan myös, että hallinta- ja valvinta, valvontajärjestelmät toimivat. Ja mitä näissä on nähtävissä on se, että varamien määrä on lisääntynyt, mutta kulujen määrä jotka ovat riskienalaisia, niin ne ovat, nämä määrät ovat pienentyneet. Tämä on positiivinen kehitys. Lisäksi on nähtävissä koko EU-budjetin riskinalaisten menojen sarake. Tätä on pyydetty ja se on nyt 3,6 ja 5,4 miljardin euron välillä. Mitä muuta voidaan tehdä, jotta voidaan parantaa näitä hallinnointia ja valvontajärjestelmiä. No, tämä asia, nämä asiat tulevat esille näissä neljässä kertomuksessa. Me olemme ryhtyneet ratkaisujen palettiin. Meillä on yksittäinen tarkastusketju yhteisten hankkeiden kanssa, jotta voidaan lisätä varmuutta jäsenvaltioiden antamasta tiedosta. Lisäksi me pyrimme lisäämään näitä kansallisten ilmoitusten tasoa siten, että jäsenvaltiot kantavat enemmän vastuuta siitä, kuinka luotettavasti he käyttävät EU-budjetin varoja. Ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, tilintarkastustuomioistuimelle, teille ja myös meille komissiossa tärkeä asia se, että viedään eteenpäin yksinkertaistamista edelleen siten, että no, me olemme sitoutuneet 2014-2020 aikavälille – jo tiettyihin yksinkertaistamiseen, mutta me pyrimme katsomaan vielä kuinka on mahdollista yksinkertaista edelleen. Lisäksi monivuotisen rahoituskehyksen puolivälin arviointi tulee piakkoon. Tämä on oiva mahdollisuus siihen, että voidaan vetää joitain johtopäätöksiä ja meillä on mahdollisuus varanhoitoasetuksen uudistuksessa katsoa näitä asioita. Lisäksi teillä on mahdollisuus katsoa niitä asioita, joihin me tulemme keskittymään tässä seurantakertomuksessa. Lisäksi nämä sisäisen tarkastuksen Sisätarkastukset ja niihin liittyvät kertomukset ovat hyvä tiedon lähde meille. Minä kerron, mitä me teemme näiden asioiden kanssa. Me keskitymme näihin, näihin niin kuin gap assessment-kohtiin. Se, että missä ovat riskit uusien hankkeiden kanssa, sellaiset riskit, jotka ovat tulleet lainsäädäntömenettelyn myötä ajankohtaisiksi siten, että me voimme vastata näihin riskeihin aikaisessa vaiheessa ennaltaehkäisy on aina parempi kuin hoito. Vaikkapa rakenteellisten investointirahastojen kanssa tarkastajat olivat sitä mieltä, että lainsäädäntö on monimutkaista, eikä se ole helppo, helposti ymmärrettävä välittömästi. Tämä saattaa johtaa tulkintaongelmiin ja loppujen lopuksi virheisiin tarkastajat äh, kiinnittävät huomiota siihen, että pääosastot ponnistelevat asian parantamiseksi, mutta nämä jäljellä olevat haasteet, niihin olisi vielä puututtava siten, että kiinnitetään huomiota tähän asiaan pitkällä aikavälillä. Tämä tarkastajien huomio tuo komissiolle lisäarvoa. Heillä on objektiivinen lähestymistaso, lähestymistapa siihen, kuinka pääosastolla on valmiutta puuttua näihin ongelmiin heti alusta lähtien Näihin on näihin tarkastajat kiinnittävät huomiota näihin eniten kuluttaviin osa-alueisiin. Ja lisäksi komission jäsen Frans Timmermans tulee kiinnittämään vastaisuudessa huomiota tähän ennaltaehkäisevään ulottuvuuteen. Mm, vaikka me ponnistelemme merkittävästi, virheitä tapahtuu. Ja lisäksi on katsottava, että me parannamme tätä meidän korjaavaa valmiutta. Tässä korjausvalmiudessa niin tämä nousee esille kun käsitellään talousarvion suojaamista. Haluaisin kuitenkin tuoda esille, että viimeisten kuuden vuoden aikana, 2009-2014 välisen aikana, korjaukset ja takaisinperintä on ollut 3,2 miljardia euroa per vuosi. Tämä on merkittävä määrä. Tämä on 2,4 prosenttia näistä talousarvion maksuista per vuosi keskiarvoltaan. Tämä tarkoittaa sitä, että virheiden jalanjälki on pienempi, kun korjaaviin toimiin ryhdytään ajankohtaisesti ja täsmällisesti. Lisäksi on korostettava, että meidän on kiinnitettävä huomiota täytäntöönpanon virheiden löytämisen korjaavien toimien välillä monivuotisissa ohjelmissa. Tämä on asia, jota me haluamme jatkaa myös jatkossa komissiossa. Puhun paljon sääntöjen noudattamisesta, mutta se, mikä merkitsee loppujen lopuksi, on se, mitä saavutetaan talousarviolla, miten me autamme ihmisiä, mitä me saamme aikaiseksi, tämä vie meidät suoritukseen, suoritustason. Me olemme keskittyneet siihen, että suoritustaso ja tulokset ovat komission aikakaudella, uuden komission aikakaudella johtavassa roolissa. Me saatamme yhteen hallinnon ja komission henkilöstön yhteen ulkopuolisten asiantuntijoiden parlamentin jäsenten kanssa ja tilintarkastustuomioistuimen jäsenten kanssa yhteen. Ja tämän kokouksen yhteenvetona voidaan todeta, että tämä suorituksen keskittyminen, niin tämän on jatkuttava, tämän on oltava tapahduttava pitkällä aikavälillä, jotta me saavutamme ne tulokset, joihin tähdätään. Tämän on oltava etusijalla kaikille, niin meille kuin myös jäsenvaltioille, tilintarkastustuomioistuimelle, parlamentille, neuvostolle. Meidän on oltava realistisia. Ajatusmaailmaa on muutettava suoritustasoa parantaaksemme. Tämä ei tapahdu hetkessä, mutta meidän on katsottava, että suoritukseen liittyvät indikaattorit ovat kaikkialla saatavilla siten, että nämä kertovat samaa tarinaa siten, että mikäli kaupungissa tai kunnassa käytetään yksi euro talouden työllisyyden parantamiseen, niin sen jälkeen voidaan katsoa, vaikuttaako tämä koko EU-hun, tämä käytetty euro. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdistämme toimet ja niiden vaikutuksen ja suorituksen, niin tämän on oltava kestävällä pohjalla pitkällä aikavälillä. Meidän on myös opittava heiltä, jotka tekevät näin. On tiedettävä, mikä toimii, mutta ennen kaikkea on tiedettävä, mikä ei toimi kunnollisesti siten, että me integroimme nämä opitut läksyt komission ohjelmiin. Mutta meidän on oltava kärsivällisiä. Muutos vie aikaa. Meidän on oltava sitkeitä. Meidän on oltava tiettyjä virstan pylväitä, jotta me nähdään, että olemmeko me oikealla tiellä. Ja me käsittelemme näitä asioita vastavapauden myöntämisessä ja sen seurannassa vuoden 2013 osalta. Ja myös näissä muissa kertomuksissa minä toivon, että tämä voisi olla meidän huomion keskiössä tulevina vuosina. Mikä on onnistunut ikään suorituskyky. Me käsittelemme tätä budjettivaliokunnan kanssa ja on erilaisia tulkintoja sen sitten, miten suoritusta voidaan mitata. Meidän on keskusteltava, jotta me olemme kaikki samalla sivulla tässä asiassa. Miten suoritus voidaan mitata ja mikä on paras tapa mitata se. Toki tämä on todistusaineistoon perustuvaa, millä kustannuksella ja miten todistusaineistoa kerätään ja millä osa-alueilla komissio tulee kokoontuvan budjetin suoritukseen suoritustasoon liittyvien komission jäsenten kokous. Ja me tulemme kiinnittämään huomiota siihen ja ennen kaikkea siihen, kuinka olemme onnistuneet mittaamaan suoritustasoa siten, että se voidaan yhdistää kestäviin tuloksiin, jota olen peräänkuuluttanut kollegoilta. Ja toimielinten välinen suoritusryhmä tulen perustamaan. Tämä on vienyt melko paljon aikaa perustaa, mutta toivottavasti tämä auttaa meitä tiellä kohti hyviä tuloksia. Kiitoksia rouva varapuheenjohtajalle. Ja nyt rouva lavajova, joka on meidän esittelijämme, saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos varapuheenjohtaja. Me olemme jo aloittaneet keskustelut 2014 vastuuvapauden myöntämisestä. Ja tämä on ja vuoden 2013 vastuuvapauden myöntämiselle. Meillä oli oikein hyvä keskustelu pääjohtajan kanssa viime viikolla. Painetaan jotakin asioita, joista olemme samaa mieltä. Ensinnäkin olen samaa mieltä. Varmasti tilaa vahvistaa tulos suuntautunutta lähestymistapaa 2014 vastuuvapauden myöntämisessä. Mainitsitte mainion konferenssin, onnittelut siitä. Ensimmäinen kysymykseni on, pari yleistä kysymystä suoraan ja sitten varjostelijoiden jälkeen vähän lisää vielä meidän pitäisi löytää yhteisymmärrystä ja samanlaisia tulkintoja ja tulospohjaisesta toimintaperusteisesta budjetoinnista. 2014 budjetin, budjetin suhteen meillä ei ollut näitä odotuksia vielä, joten meillä ei ole tätä yhteisymmärrystä, kun on yhteenvetoanne. Joskus tämä suoritus toiminnallisuuspohjassa on aika vahva perinteinen lähestymistapa. Meistä tämä toimintaperusteisuus on todellisten projektien seurantaa eikä ainoastaan tukevan instituution seurantaa. Tämä on ensimmäinen alue, jossa voisimme saada aitoa ymmärrystä aikaan. Olen ehdottomasti samaa mieltä, että kaikilla instituutioilla pitäisi olla tämä yhteinen ymmärrys tämä sana yhteinen ymmärrys, yhteisymmärrys. Lainasin se vähän tilintarkastustuomioistuimen kollegoilta, koska yhteisissä keskusteluissa huomasimme, että parlamentti, tilintarkastustuomioistuin komissio ymmärtää tätä, tämän ison kysymyksen eri tavoin. Tämä on ensimmäinen avoin kysymys. Tämä 2014 vastuuvapaus keskittyy uuden ohjelmointikauden ensimmäiseen vuoteen – Siihen liittyy tärkeitä tekijöitä ja, ja laatutavoitteita. Ja nämä paras ottaa huomioon parhaimmalla tavalla, jotta saadaan jatkuvuutta 2013 vastuuvapauteen. Minä uskon tähän jatkuvuuteen. Vastuvapauden myöntyminen ei ole mitään vuosikohtaista. Sitä on tapahtunut aikaisemmin ja kaikki vuodet pitää linkittää toisiinsa. Toinen suuri haaste on saada dataa tavoitteen saamiseksi, saavuttamiseksi. Kun on tätä yhtävetoraporttia, jos teistä jäsenvaltioiden tietoa on riittävää, niin kuin me tässä sanotaan, vaikka tiedon saatavuudessa on ongelmia – Tätä pitäisi miettiä yhdessä. Sitten haluaisin kysyä, minkälaisia odotuksia teillä on korkean tason yksin, yksinkertaistamistyöryhmän toimista? Itsekin puhuit yksinkertaistamisesta. Kaikki pitävät sitä tärkeänä. Yksinkertaistamisen arvioimiseksi kysyy, mitä odotat uudelta korkean tason työryhmältä? Ja viimeinen kysymys. Te puhutte tästä auditointiketjusta. Onko teillä tästä koke- kokemuksia? Joidenkin jäsenvaltioiden mukaan päällekkäisyydet auditoinnissa ja tarkastuksissa ovat yhä olemassa. Miten me haluamme toteuttaa tällaisen yksinkertaisen auditointiketjun? No tulee olemaan täsmällisempiä kysymyksiä Filip Tavernille tarkastuksen palvelusta, mutta tässä yleiset huomiot. Kiitos. Vicepresidentin pitää. Ja rouva varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Kiitos. Ensin kysymys siitä, miten voidaan saada aikaan yhteisymmärrys siitä, mitä ähm, suoritusperusteisuus on. No, keskustelujen kautta sopimalla siitä kokemushan on osoittanut, kokemus muilta toimielimiltä on osoittanut, kun on siirrytty että tarvitaan tällaista interaktiivista prosessia. Kaksi, kahta yleistä virhettä tässä kuitenkin tulee välttää. Yhtäältä kun ajatellaan, että suoritus olisi yhtä kuin indikaattorit. Tämä on harhaanjohtava kahdesta syystä. Eli ei voi keskittyä siihen tai toki voi katsoa, että mitä voimme mitata, mutta välttämättä emme aina niitä tärkeimpiä asioita pysty mittaamaan. Eli jos on helppo mitata jotakin asiaa, indikaattorin saa aikaan, montako lasta koulussa on tai montako kilometriä laadukasta moottoritietä on käytettävissä, mutta esimerkiksi eh, työpaikkojen laadun parantamista on vaikea mitata tai elämänlaadun parantamista on hyvin vaikea mitata. Toinen yleinen virhe on se, että kiireesti otetaan käyttöön joukkoindikaattoreita sen sijaan, että yhdessä yhteen kanssa pohditaan sitä, mikä on todellista edistystä. Esimerkiksi Maailmanpankissa on tarvittu todellakin kymmenisen vuotta puitteiden luomiseksi – E, ja he edelleen ovat sitä mieltä, että parantamisen varaa on ja näitä puitteita tulisi parantaa. Toki jostain on kuitenkin lähdettävä liikkeelle ja komissiossa siksi katsommekin, että meidän täytyy tehdä tätä työtä horisontaalisesti luodaksemme yhteisen käsityksen. Eli voimme lähteä liikkeelle hyvin yksinkertaisista kehyksistä, pohtia kaikkia rahoittamiamme hankkeita. Eli mikä ongelma pyritään ratkaisemaan ja miten tämä ongelma pyritään ratkaisemaan, miten asia lähestytään ja mitä todennäköisiä tuloksia voidaan saada aikaan ja miten näemme nämä tulokset. Eli meillä on tällainen lähestymistapa näissä puitteissa, pohditaan näin rahoittamiamme hankkeita ja sitten alemmalla tasolla voidaan saada aikaan ja ottaa käyttöön myös paremman laadun mittareita tai indikaattoreita. Ja tietenkin aina täytyy muistaa Euroopan unionin talousarvion asettamat kokonaispuitteet. Tulette näkemään tällaisen perinteisen lähestymistavan sekä sitten toimielinten suorituksen, saavatko ne todella aikaan jotain, saammeko rahoille vastinetta – oikeanlaisten tulosten muodossa. Ja minä tulen palaamaan valiokuntaanne, koska tähän menee aikaa. Me puhumme hyvin merkittävästä ajattelutavan muutoksesta, johon nyt komissiossa olemme pyrkimässä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Jotkut jäsenvaltiot ovat päässeet pidemmälle kuin toiset, sekin on tunnustettava. Ja joissain jäsenvaltioissa on taas tiettyjä aloja, tiettyjä sektoreita, jotka toimivat jo suoritusperusteisemmin kuin muut. Mutta jos me todella systemaattisesti pyrimme saamaan aikaan näitä parannuksia, niin uskon, että varmasti pääsemme eteenpäin. Tiedätte, että järjestetään vuosittainen konferenssi sen suhteen, miten saada talousarvioille mm, tai talousarvioiden kautta paremmin aikaan muutosta. Muistakaamme, että komissiossa edelleen monet ehkä ajattelevat tuolla vanha, valhalla tavalla. Tuolloin komissiolla oli toinen ongelma kuin tänään, että mitenkä saada rahat käyttöön. Ja tuolloin ehkä pää, pääjohtaja, mies tai nainen usein miten ehkä kuitenkin mies, ajatteli, että no, mitenkä saadaan rahat käytettyä, eikä niinkään ajatellut sitä, mitä saadaan niillä rahoilla aikaan. Mutta kyllä muutoksen tuulet puhaltavat, sen voin teille luvata. Sitten toinen asianne, seuraava ohjelmakausi ja tarve varmistaa jatkuvuus 2013, 2014 ja sitten tietenkin 2015 vastuuvapauksien suhteen ja myös tulevaisuuteen katsoen, niin eihän meillä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin toimia juuri kuvailemallani tavalla – Meillähän on edelleen ohjelmia käynnissä aiemmalta kaudelta uuden kauden käynnistyessä. Ja aina on hankkeita, joilla on suora yhteys siihen, mitä on tehty tähän mennessä ja mitä tehdään uusien rahastojen kautta. Ja näin me pyrimme siirtämään huomiota pikemminkin kohti sitä suoritusta. Ja no makrotavoitteet tiedätte, että uudella kaudella on kaksi merkittävää muutosta. Yhtäältä makrotaloudellinen ehdollisuus, eli päästäänkö rahoituksen kautta ylipäätään makrotalouden kehittämiseen. Ja toiseksi sitten suoritusperusteisuus ja se, miten me palkitsemme niitä, jotka toimivat oikein. Ja tietenkin tämä yhteys nähdään 2014 ja 2015 vastuunvapauksissa. Sitten asiakohta siitä, onko tieto luotettavaa ja niin edelleen. Ää, kyllä, kyllä minä kuulen teitä ja kyllä meillä on osittain luotettavaa tietoa. Me olemme tarkastaneet tämän ja voimme todella, todella luvata, että tämä tieto on täysin luotettavaa. Mutta toisaalta aina meillä ei ole kylliksi järjestelmällistä ja järjestelmästi kerättyä tietoa voidaksemme suorituksemme todella mitata, joten tätä tietoa tietenkin tarvitsemme jäsenvaltioilta. Ja kun muuttaa arviointitapaa ja siirtyy kohti suoritusperusteisuutta, niin tietojärjestelmät esimerkiksi eivät välttämättä ole alusta alkaen käytössä ja siksi täytyy työskennellä niiden tietojen pohjalta, jotka saatavilla ovat. Sitten tämä korkean tason yksinkertaistamistyöryhmä. Tämä on hyvin helppoa ja yksinkertaista, siis se mihin me pyrimme. Haluamme katsoa kaikkia vaatimuksiamme, kaikkia mm, prosesseja, kaikkia menettelytapoja ja haluamme luokitella ne kolmeen eri luokkaan. Ensinnäkin hankkeiden täytäntöön panossa on aina suojeltava EUn taloudellista etua. Aina. Pakko, tämä on pakko toteuttaa. Ja sitten on asioita, jotka eivät ole välttämättömyyksiä. Hyviä on olemassa, mutta eivät välttämättömiä. Ja sitten on tietenkin täysin turhaa toimintaa, toimintaa jota ei todellakaan tarvita EUn taloudellisen edun suojelemiseksi, eli josta voidaan päästä eroon. Ja sitten tietenkin tämä keskimmäinen kategoria, mitä tarvitaan, mitä ei tarvita. No tähän meillä on todella korkean tason työryhmä, joka voi sitä tarkastella ja voimme näin keskittyä siihen, mikä on tärkeää, eikä siihen, että meillä on kaiken näköisiä koristeita, jotka näyttävät kivalta, mutta joilla ei ole minkäännäköistä arvoa EUn taloudellisen edun suojelemiseksi. Mm, kaikkihan tätä tietenkin kannattavat, mutta sitten kun mennään sinne omalle tontille, niin usein ihmiset sanovatkin, että juu, ei, ei, e, ei, ei, älkää nyt minulta mitään viekö. Joten sitä varten meillä on tämä korkean tason työryhmä, että se sanoo, että onko joku välttämätöntä vaiko eikö ole. Kiitoksia. Oliko Martina sinulla vielä lisäkysymyksiä? Thank you. Maybe... Paljon kiitoksia varapuheenjohtajan vastauksesta. Halusin mennä heti tähän sisäisen auditoinnin kertomukseen. Käykö se? on jotakin täsmällisiä kysymyksiä. Näin tämän yleiskuvan mietinnöstä. Paljon kiitoksia siitä. 2014 näin, että sisäisen auditoinnin palvelu teki 167 suositusta, 50 pidettiin erittäin tärkeänä, 70 tärkeänä kahta sosiaalista pidettiin tärkeänä, mutta hallinto ei hyväksynyt sitä. Ja kahta erittäin tärkeitä suostausta ei hyväksytty kuin osittain. Haluaisin, että palvelut selittävät, miksi hyväksyntä ei tullut, vaikka ne olivat tärkeintä. tärkeitä. Sitten 413 kohta CSS-auditoinnista. Sinne auditoin Euroopan talous poliittisen ohjausjakson hallinnosta tukea. Ja sitten oli 2020 strategian hallintoprosesseihin liittyvä sisäinen auditointi. Tehtiinkö sitä ja jos ei, niin miksi ei? Sitten jotakin kysymyksiä rakennerahastojen asetuksesta. Näemme, että sisäinen auditointipalvelu on identifioinut neljä tärkeitä kysymystä, jotka liittyvät sekä alueen kehitykseen että työllisyyden pääosastoon, jotka tarvitsevat tukea. Nämä, liittyy jäsen, nämä koskevat jäsenvaltioita, toiminnallisia menettelyjä, IT-järjestelmät, toimintatarkastukset ohjelmointikaudella vuodelle 20 asti. Miten nämä hyväksyttiin? Uh, the question uh, I would, really like to ask about the calculation of DG Regio residual error rates for 2013. Ja sitten 2013 palkkiot, palvelut painottavat, että kansallisten auditointiviranomaisten virheasteet ovat niissä on vaarana, että ne on alimitoitettuja jäsenmaiden luvut takaisin perinnästä eivät ole niin luotettavia. Eli jälleen kysymys dataluotettavuudesta. Tämä, liittyy, tämä aiheutuu sekä siitä, miten luvut raportoidaan komissiolle, mutta myös siitä, että auditointipalvelu tekee niin vähän tarkastuksia. Nämä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta. Teidän kertomuksenne mukaan nämä on otettu pääosastoon raportteihin, mutta pääosasta virheaste on alhainen. Ja vaarana on, että tässä tulee näkymään iso ero tilintarkastustuomioistuimen arvion välillä. Aluekehitysaste vaikuttaa vähemmän tarmokkaalta kuin maatalouden pääosasta, ja minä nanskelen tästä maatalouden pääosaston johtajan kanssa, mutta vaikka tämä aluekehitys on vähän vähemmän tarmokas, joten kiittelisin maatalouspääosastoa siitä, että se korjaa virheasteita, jotka se syntyvät jäsenmaiden raporteista. Torstaina puhuttiin paljon seitsemästä, tutkimuksen seitsemästä puiteohjelmasta. Puhutaan myös pääosasta ja monimutkaista koordinoinnista. Onko, onko tutkimus pääosaston yhteinen tukikeskus ja toiminnassa seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman yhteydessä. Ja seuraava puiteohjelma pyörii vuoteen 2020 ja tämä hän pääjohtaja meille vahvisti. Pitäisikö näitä virheasteitakin vähän parantaa 2020 mennessä? Viimeinen aika tärkeä kysymys koskee sitä EU-delegaatioiden tarkastuslausuntoja ja auditointia. Näemme kertomuksesta auditointipalvelut pahoittelevat, että puuttui selkeitä tietoja siitä, mitä delegaatioiden johtajien pitäisi ilmaista varaamia, minkälaisia suuntaviivoja DG Defcolla on, ovatko nämä johdonmukaisia DG Defcon kanssa. Mikä näkemys teillä on? Nämä ovat pääkysymyksiä. Kiitos. My, my understanding is that it... Ymmärrykseni mukaan on parasta kysyä sisäisen tarkastuksen vastaavasta, sisäisen tarkastuksesta vastaavasta pääjohtajalta ja sen jälkeen Manfred Kraft saa puheenvuoron tästä vierestäni. Merci madame la, la vice-présidente. Kiitos varapuheenjohtaja. ja puheenjohtaja, hyvä esittelijä. Minä kiinnitin huomiota näihin asioihin, jotka kattavat kaiken, niin kaikki ne asiat, jotka koskevat tätä mietintöä. Tässä kysyttiin nyt lähestulkoon kaikki koskien sisäisiä tarkastuksia vuonna 2014. Jos vastaan kaikkien puhun monta tuntia, pyrin vastaamaan nyt näihin keskeisiin asioihin. Voin kyllä vastata kahdenkeskeisesti vielä paremmin. Minulla on yleinen huomio, jonka teen joka vuosi. Tämä on ymmärryksen puute, kenties lainsäädäntö ei ole ollut riittävän selkeä tämän asian suhteen. Tämä kertomus, joka teille on annettu, niin tämä on komission kertomus liittyen sisäisen tarkastuksen toimiin vuonna 2014. Tämä ei ole sisäisen tarkastajan kertomus, tämä on Komission kertomus siis. No, tämän sanottua, niin tämä on nyt selvä asia, mutta tämä tarkoittaa sitä, että sisäisen tarkastajan tavoitteena on tuoda lisäarvoa kollegiolle, ja osa tiedosta on julkista, osa on, ei ole julkista, mutta teidän valiokunta pääsee 319 artiklan turvin käsiksi näihin asioihin, mutta luottamuksellisesti, ettei tässä nyt ole mitään epäselvää. Kysymykseen 127 suositusta ja niistä 50 oli tärkeitä, kaksi erittäin tärkeitä. Ja nämä suositukset löytyvät sivulta 6 tässä työasiakirjassa, joka on mukana tässä kertomuksessa. Minä nyt haluaisin toistaa tätä asiaa täällä. Nämä kaksi tärkeää suositusta, jotka hylättiin, niin ähm, äh, DERCO, eli kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto, hylkäsi nämä. Ensimmäinen koskee suositusta, jonka tavoitteena oli luoda projektikohtaisia tavoitteita ja suoritustavoitteita. Tämä hylättiin Devkon toimesta liittyen siihen, että tässä on epäsuora hallinnointi kyseessä ja sen tähden tämä täytäntömano ei olisi tarpeen ja toiminen liittyy liittyy metodologia-asioihin ja tämä, tästä syystä johtajan DFK tämän hylkäsi. Näissä molemmissa tapauksissa mm, riskit, jotka liittyvät suosituksiin, niin nämä vastuun tästä näistä suositusten täytäntöönpanematta jättämisestä, niin DevCo pääosaston pääjohtaja kantaa näistä vastuun. Meillä on tarkistus, sisäisiin tarkistuksiin liittyviä suosituksia. Me suhtaudumme näihin hyvin kriittisesti. Nämä ovat sellaisia, että me kiinnitämme näitä paljon huomiota näihin sisäisiin tarkastuksiin. Me katsomme, mikä on riski. Ja me kiinnitämme näihin suosituksiin me ainakin ikään huomiota. Näissä suosituksissa niin asetetaan uhanalaiseksi tietty menettely, tietty prosessi tässä pääosastossa ja siitä johtuen ne on, niistä, niitä ei, ei ole pantu täytäntöön. Mikäli halutaan tämä toiminnan vakuutus, tässä on siis näissä tapauksissa tilanne sellainen, että ne ovat riittävän vakavia, että mm, tästä seuraa jotain. Nämä liittyvät Tämä on Diakon valinta. Tässä on siis tämä riski, joka on edelleen olemassa, ja nämä tarkastukset, jotka 2015 vuonna seuraavat, niin varmastikin kiinnittävät huomiota näihin esille tuotuihin asioihin. 127 suositusta, niin kahta ei pantu täytäntöön. Tämä on erittäin vähäinen määrä, ja olen sitä mieltä, että vastaisuudessa näitä tulee enemmän. Tässä tullaan huomaamaan, että tarkastukset vaativat erittäin paljon työtä ja näitä suosituksia hyväksytään vähemmän vastaisuudessa luultavasti. Komission sisäisen tarkastuksen yksikkö on ainoastaan auditoinut tämän hallintojärjestelmän ja tämän täytäntöönpanon, eikä itse tätä substanssia. Tämä on tietoinen valinta tämän aineiston, näiden aine, tämän aineiston arviointi vaatisi esikuva-analyysin, esikuvia, esikuvan luominen, kuten näissä suoritusauditoineissa niin tämä tarkoittaa se sitä, että meidän on auditoijan kanssa sovittava yhteinen esikuva. Tämä veisi erittäin paljon aikaa. Me olemme sitä mieltä, että meidän on annettava vakuutus kollegiolle liittyen eurooppalaiseen ohjausjaksoon, niin meidän oli annettava vakuutus, että tämä hallintojärjestelmä on hyvällä tololla. On tiettyjä asioita, jotka on pantu täytäntöön. Monet suositukset pantiin välittömästi täytäntöön pääsihteerin toimesta, joka nyt on jäänyt eläkkeelle heti tämän auditoinnin jälkeen. Toinen asia liittyy rakennerahastoihin ja näihin common issues-asioihin. Ja nämä, tässä puhutaan siitä, kuinka nämä strategiset seikat on, kuinka ne on kiinnitetty huomiota tämän auditoinnin jälkeen. No, en saa vielä sanoa, mikä tilanne tässä on. Tämä auditointivaihe on valmisteluvaihe ja suositusten täytäntöönpano on tämä tärkein asia tämä auditoidun tahon toimintaohjelma. Tiettyihin toimiin on ryhdyttävä regio- ja employtaisuusosastojen toimesta. Ja nämä toimintaohjelmat ovat toiminnassa 2016 vuoden ensimmäisellä puoliskolla riippuen pääosastojen työtahdista. Ja Tässä puhuttiin näistä auditoinnista, jotka liittyvät tämä cap assessment. Ja näitä, näiden auditointien jälkeinen toimintaohjelma pannaan täytäntöön toisella vuosi neljänneksellä vuonna 2016 vastuuvapauden myöntämisen jälkeen kevään jälkipuoliskolla alkukesästä. Minä en osaa sanoa, missä vaiheessa tässä ollaan. Tämä liittyy nimenomaan pääosastojen omaan toimintaan. Lisäksi kysy, esitettiin kysymys liittyen virhetasoihin ja tulkintaan koskien komission tulkintaa ja tilintarkastustuomioistuimen tulkintaa. Vahvistitte tai kysyitte, en tiedä. Te kysyitte, onko regio- ja alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto vähemmän aktiivinen kuin maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto. Sisäisten tarkastusten tarkastus on sellainen, että on merkittävä ero tilintarkastustuomioistuimen löytämän virhetason ja sisäisen tarkastuksen löytämän virhetason välillä. En nyt puhu tästä pidempään, mutta on merkittäviä eroja monivuotisuuden suhteen liittyen tiettyyn toimintaan koskien varsinkin näitä korjauksia, näitä hyvityksiä ja erot, jotka liittyvät siihen, että korjaukset, jotka tehdään tietylle vuodelle, niin ne ovat näkyvissä vasta joidenkin vuosien kuluttua, että tässä on erittäin pitkä aikaväli sen suhteen, että voidaan katsoa, mitkä ovat nämä korjaavien toimien tulokset. Ne näkyvät vasta muutaman vuoden kuluttua. Me kiinnitämme huomiota näihin korjaustoimien tehokkuuden komissiossa ja sisäisessä tarkastuksessa. Tämä saa aikaan sen, että tulokset ovat erilaisia tässä tilintarkastustuomioistuin nimittäin otantatyyppisesti katsoa yhden vuoden suoritusta. Se, onko agripääosasto aktiivisempi kuin regio. No, tämän asia, josta minä en voi virallisesti puhua, minulla ei myöskään ole mahdollisuutta verrata näitä kahta pääosastoa keskenään, sillä nämä toimivat osittain varsin lähekkäisillä tavoilla ja osittain varsin erilaisilla tavoilla maaseudun kehittäminen on rakennerahasto, joka on lähellä aluekehityksen tai rahasto tai sosiaalirahasto, mutta muut toimet, ensimmäisen pilarin toimet, ovat erityisen tärkeitä liittyen maataloustuotteiden markkinoiden toimimiseen. Tässä on siis merkittäviä eroja toisaalta, ja agripääosaston osaston takaisinperintä valtuudet ovat perinteisesti merkittävästi laajemmat kuin regiopääosastolla. Regiossa toimitaan eri oikeusperustan pohjalta, joten meidän tekemän analyysin perusteella tietyt säännökset lainsäädäntötoiminnassa tekevät sen, että tässä regiolle koituu merkittäviä riskejä. No, minulla ei ole tässä liiemmin aikaa käytettävänä. Uskon kuitenkin, että minä toin esille tiettyjä seikkoja, jotka esit- osoittavat ja selittävät nämä erot region ja agrin välillä. Mutta haluaisin tuoda esille sen, että pääosastot äh, ovat erittäin yhteistyökykyisiä. Sisäisen tarkastuksen kanssa minulla on hyvät suhteet pääjohtajien kanssa, enkä minä voi kovinkaan paljon pidemmälle mennä näiden toimien vertailussa esititte kysymyksen tähän Common Support Center asiaan liittyen tiedemaailmaan. Onko tämä toiminnassa? Toimiiko se? No, jälleen kerran minä en voi sanoa tämän asian suhteen. Olen juuri tekemässä tarkastusta. Tämä gap assessment on tehty liittyen tähän 2020 tavoitteisiin, mutta lisäksi on katsottava, miten tässä ollaan valmiita 2020 ajan FB7, niin tätä asiaa me emme ole vielä arvioimassa. Tämä liittyy näihin vanhoihin rakenteisiin. Tässä on kollega vieressä, joka voi kertoa enemmän. Nämä ohjenuoret liittyen, jotka Delco on tuonut esille, niin nämä suuret linjaukset, niin me olemme tehneet tarkastuksia, olemme katsoneet toimintaohjelman täytäntöönpanoa. Asia on kunnossa. No, nämä kysymykset ovat asiallisia, mutta ne ovat hieman aikaisessa vaiheessa. Nämä tarkastukset tehtiin 2014 vuoden jälkipuoliskolla täytäntöönpanoon liittyen korjaaviin toimintaohjelmiin panan täytäntöön 2016 vuoden alkuvaiheessa, joten ei voida vielä arviointua, miten näissä on onnistuttu, kunnes pääosastot ilmoittavat, että korjaavat toimintamat on pantu täytäntöön. Minä voin puhua näistä mielelläni yksityiskohtaisemmin kahdenkeskeisesti, mikäli teillä on vielä kysymyksiä. Kiitoksia. Seuraava puhuja olen minä. Olin viime vuoden esittelijä ja luonnollisesti tässä ominaisuudessakin äh, olen erittäin kiinnostunut tästä vastuuvapauskertomuksesta. Kyllä välillä tuntuu siltä, että tämä on jotain tosielämän satiria. Mehän olemme todenneet, että tässä on eturistiriita yhtäältä äh, jäsenvaltioiden hallinnon välillä ja sitten on tämä komission kertomus kollegiolle, joka äh, toteaa, että ei tällaista äh, eturistiriitaa voi olla olemassa, mutta kun se kuitenkin on, niin mitä teemme? Tämä kysymys on edelleen ajankohtainen ja valittelen tätä kyllä ponnekkaasti, koska mielestäni komissio ei ota tosiasioita huomioon. Mielestäni komissio ei ymmärrä, mitä ongelmia todellisuudessa jäsenvaltioissa on, mutta komission pitäisi ottaa tämä huomioon, koska muuten millään ei ole mitään, mistään ei ole mitään hyötyä, kun asiat eivät ja teidän väitteenne ei pidä paikkaansa tämä yksi kappale tässä komission kertomuksessa, eturistiriidat. Ne esittelijä on täysin oikeassa ja se mielestäni näkyy myös tästä yhteenvetokertomuksesta vuodelta 2014. Aluepääosasto on hyväksynyt 96 prosenttia ilmoitetuista virheistä täysin luotettavina lähteinä. Ja taas maatalouspääosastolla tilanne oli täysin toisenlainen. Regi on äh, itse asiassa lisännyt äh, virhetasoa 0,8 prosentilla. Ja mitä taas tulee muihin pääosastoihin, niin 88 prosenttia näistä äh, virhelähteistä on hyväksytty, mutta korjaukset on kuitenkin tehty. Aluepääosastolla näin ollen on ongelmia ja maa, seudun kehitys 1,5 yli 5 prosenttiin. Eli tämä, tässä kyllä aivan ilmeisesti on todella merkittäviä ongelmia jäsenvaltiotasolla valvontajärjestelmässä. Sisäinen tarkastushan juuri tähän viittasi. Yhdet uskovat näitä numerotietoja, toiset eivät. Eikös tässä nyt ole jotakin pahasti vinossa? Entäpä sitten nämä korjaukset? No, mutta jos numerotiedot ovat vääriä, niin <laughs> mitä sitten tehdä? Ja komission työasiakirjassa on tietty filosofinen lähestymistapa sen suhteen, mitä väärät tiedot ovat, joten ö, kohta 34 mielestäni on kyllä kuin jotain satiiria. Eihän se väärin ole, mutta onhan se ö, ö, sitten niin, että kun joku on väärin, niin se voitaisiin korjata, mutta kun teidän mielestänne mitään ei edes ole korjattavaa. Ja kun ajatellaan sitten näitä ongelmia, niin ne ovat kyllä aika vakavia ja että komissio ei lähde toimintaan jäsenvaltioissa, niin se on mielestäni kyllä aivan hiuksia nostettavan karmeaa. Onhan tämä nyt ihan eh, selvä, koko järjestelmä perustuu tälle ja komissio ei tee yhtään mitään. Eh, sisäisen tarkastajan eh, työasiakirjasta olen kyllä kiitollinen. Tässähän ajatellen niitä tarkastuksia, joista juuri äsken puhuttiin 2014-2020 kaudelle, että uudessa järjestelmässä tilaisuus on päästetty käsistä. Tämä on valitettavaa, koska tämä voi jatkua ennallaan ja tämä on entistä vakavampaa, koska komissiolla on puuttumismahdollisuuksia entistä vähemmän. Eli kyllä nyt todella täytyisi katsoa peilin. Siis emme me kun me nyt haluamme kerästä suoritusperusteisuutta, me emme vain halua levitellä rahaa ympäriinsä, niin mielestäni tästä syystä komission pitäisi kyllä tehdä. Hienoja kertomuksia tulee ja värikkäitä kuvia. E, ihmiset kentällä tietävät, että tämä ei ole minkään arvoista. Me tiedämme sen, te tiedätte sen, mutta silti kaikki työskentelemme ikään kuin kaikki olisi aivan erinomaisesti. Me haluamme uskoa, mitä luemme, mutta me emme usko tätä. Te ette itse usko tätä, eivätkä ihmiset kentällä usko tätä. Eikö tämä nyt ole hirvittävän noloa? Olafista, kiitokset huomioista. Mitä tulee näihin 4.4 äh, kohdan äh, seurantatoimiin, mutta kyllä tässä todellisuus on jo äh, kaukana siitä, mitä komissio ajattelee. Ajatelkaapa nyt Olafin seurantakomitean jäsenten yksittäisiä matkakustannuksiakin jo seurataan. Minä haluaisin kyllä muidenkin tahojen matkakustannukset viideltä vuodelta taaksepäin ja eteenpäin. No, kyllä minä tällaista läpinäkyvyyttä vaadin, mutta mielestäni samojen toimien tulee kohdistua kaikkiin. Se, miten tässä nyt kiusataan Olafin valvontakomitea on kyllä aivan uskomatonta. Asia on nyt noussut sellaiselle tasolle, jossa kyse on jo merkittävästä maineen menetyksestä. Olisi mukavaa, jos voisitte tähän ehkä vielä vastata. Ja nyt todella teillä on tilaisuus vastata. Kiitos. We are going to... Me tulemme jakamaan vastausvastuun Vastaan osan ja sitten Alfred Kraft vastaa kakkososaan. Ensiksi eturistiriidat ja seuraava puhuja jatkaa. Tällainen mahdollisuus on olemassa. Jäsenmaiden on varmistettava, että EU-budjetista rahoitettavissa ohjelmissa ei ole eturistiriitoja. olemme kovasti halunneet osallistaa jäsenvaltioita lisää. Olemme halunneet näitä kansallisia julkilausumia. Eteneminen on ollut hyvin rajoitettu, mutta periksi hän ei pidä antaa. Hebonitin käytön kokonaisvastuussa. Jäsenvaltioiden on annettava vakuutus siitä, että ne kantavat vastuun korkeimmalla hallinnollisella tasolla. Ja Manfred jatkaa tässä. Sitten vastaisin Olafin kysymykseen. On pahoiteltavaa. Että pieni budjettikysymys, joka on jo korjattu, että sitä on suurenneltu kohtuuttomasti. Olen keskustellut tästä Olafin pääjohtajan kanssa, samoin valvontakomitean puheenjohtajan kanssa. Ja haluan paljastaa teille kaikki tiedot. Myös tapa, jolla Olaf esitteli asian, oli vähän raskassoutuinen. Budjettiin tehtiin korjaus. Tässä vaiheessa valvontakomitealla oli kaksi vaihtoehtoa. Joko vähentää kustannuksia tai pyytää lisäbudjettia. On arvostettavaa, että valvontakomitea päätti tehdä ensiksi mainitun asian, eli pienetään budjettia. Sen jälkeen, kun Olaf oli hälyttänyt asiasta. Ja asiahan on nyt ratkaistu. Tämä osoittaa, että valvontakomitean budjettia ei hallinnoida parhaalla mansalla tavalla. Olen tehnyt, tehnyt päätöksen, jotta luvaa antavat virkamiehet, heidän tehtäviensä vähän uudelleen järjestellään, niin ettei tällaista aika pikkujutusta tehdä tällaisia päätöksiä. Tämän parhaan tietoni mukaan olemme aloittaneet tilanteen arvioinnin, olemme ottaneet askeleita sen ratkaisemiseksi ja pari viikon kuluttua, pari viikon kuluttua kerran, kerran kuka tulee olemaan lukaan antava viranomainen. Varmaan uskotte, että tätä ei voi päivässä ratkaista, mutta olen valvontakomitean kanssa, puheenjohtajan kanssa keskustellut tästä ja ryhdymme välttämättömiin toimiin. Haluaisin myös kertoa, että valvontakomitean puheenjohtaja kertoi minulle, että hän halusi sisäisen auditoinnin valvontakomitean toiminnasta, että voisimme tulevaisuudessa organisoida tämän aika pienen budjetin parhaan hallinnon. Niin, että saamme rahalle vastinetta. ennen kuin annan puheenvuoron herra Graffille, tätäisin yleisluontoisesti. Nyt on vaikea aika Euroopalle. Tunnustamme tämän. Tämä on koettelemus meille kaikille. Voimmeko sitä kansalaisten luottamusta siihen, mitä Eurooppa meille tarjoaa. Rouva puheenjohtaja, ymmärrän, että te haluatte nopeammin ja syvällisempiä muutoksia. Se on kuitenkin teille ja kaikille, että me tunnustamme kaikki vastuumme Euroopan uskottavuuden lisäämisessä. Se pitää tehdä käyttämällä veronmaksajien rahoja uskottavasti. Ja sen eteen me toimimme. Manfred. Thank you, uh, chair, and thank you, vice. Kiitos puheenjohtaja, kiitos varapuheenjohtaja vielä siitä, että sain puheenvuoron. Haluaisin vastata kysymykseen, jonka te puheenjohtaja esititte ja myös esitti esittelijä näistä ylimääräisistä virheistä, virhetasoista ja sitten siitä, mikä on jäsenvaltioiden tilastotiedon laadun vastuu. Kun ajatellaan näitä residuaalivirhetasoja, niin kun ajatellaan sitten sitä totuuden hetkeä, jolloin tämä virhetaso paljastuu, niin se on siinä vaiheessa, kun tilit suljetaan. Ja tämä on arvio siitä summasta, joka löytyy myös tuosta asiakirjasta. Se on 3,6-5 miljardia euroa. Tämä on arviomme. Sitten äh, tämä korjauskapasiteetti, varapuheenjohtaja puhui tästä. Meillä on erittäin hyvä kattava käsitys ennaltaehkäisevistä välineistä yhtäältä ja sitten toisaalta korjaavista välineistä. Ja ensimmäistä kertaa komissio tässä yhteenvetokertomuksessaan on toimittanut teille arvion ajatellen tulevia mahdollisesti tarvittavia korjauksia. Me nimittäin otimme sitten nämä tileistä löytyvät summat ja tiedonannosta löytyvät summat ja analysoimme niitä. Me arvioitiin muuten myös tilintarkastustuomioistuimessa ja näiden lukujen pohjalta pyrittiin arvioimaan sitä, mitä tulevaisuudessa voi tapahtua. Eli teimme tällaisia ennakkokorjauksia korjauksia, jotka toteutettiin ennen kuin tarkastustuomioistuin teki äh, oman äh, arvionsa. Eli muuten olisimme nämä summat laskeneet kaksi kertaa. Nämä eivät siis sisälly tuomioistuimen, tuomioistuimen äh, laskemaan virhetasoon. Muuten olisi laskettu kaksi kertaa. Sitten on tiettyjä teknisiä sopeutuksia, mutta niiden pohjalta arvioimme, että tulevaisuudessa vuosittain 2,7 miljardia euroa vaatii korjausta. Tämä pohjautuu siis numeroihin vuodelta 2009 alkaen. Eli tässä kyse on korjausjärjestelmämme tehokkuudesta. Ja nyt tietenkin voi sitten kysyä näistä jäljellä olevista virheistä tästä tasosta. Ei niin äh, siksi, että niitä meille voi toimittaa. Ei se niin voi tietenkään toimia. Sitten viimeinen seikka. Haluaisin, että mitä pikimmin kertoisitte meille ja selittäisitte meille, mitä kesäkuun 2015 päätöksen 94-99 äh, äh, aluekehitysrahastopäätöksen suhteen on tapahtunut. Jotkut jäsenvaltiot ovat nimittäin tästä antaneet hiukan ristiriitaisia, keskenään ristiriitaisia tietoja, niin nyt olisi hyvä teiltä kuulla, että mikä on tosiasia. Kiitoksia ja sitten varapuheenjohtaja. Ja... Kiitos. Kiitos kysymyksistä ja kommenteista. Ja jälleen työnjako herra Graffin kanssa. Artikla 380 kertomus hyväksyttiin kesäkuussa 2015. Mutta ollaan, mutta sen esittelee komission pääsihteeri tammikuussa vastuvapauskuulemisessaan. Joten se julkistetaan osana vastuuvapausmenettelyä. Sitten yhteisrahoituksen saatavuus ja yhteisrahoitus ohjelmien toteuttamisen ongelmana. Olemme tukeneet ohjelmamaita aktiivisesti, niin että voisivat hyötyä EU-budjetista, vaikka niillä on ongelmia. Tiedätte, että Kreikassa, jossa vaikeudet ovat olleet vaikeimpia, komission rahoitusosuus on 100 prosenttia prioriteettiohjelmissa. Tämä on väliaikainen toimi. Meistä yhteistä rahoitusta täytyy olla. Sillä lailla osoitetaan sitoutumista. Täytyy myös hyväksyä se, sen ajan välillä, mitä komissio on hyväksynyt ohjelmia ja mitä on toteutettu niitä, niin ongelmia voi nyt olla, ja Manfred käsittelee tätä enemmän. Sitten te pyysitte pääsyä asiakirjoihin. Me olemme aina yrittäneet olla mahdollisimman avoimia. Olemme yrittäneet tarjota lisädokumentointia, kun sitä on ollut. Ja teen sen heti, kun vain organisoida asiat hyvässä oikeassa muodossa. Ja nyt puheenvuoro Manfredille. Sitten rouva puheenjohtaja vielä. Me aloitamme puoli viideltä budjetti neuvottelut jossa vaiheessa liityn sinne. Ja sitten antaisin puheenvuoron Mart Stasille, jos täällä muita, jotka minulle haluaisivat esittää kysymyksiä. Manfred voi odottaa. Thank you. Bart, kiitoksia puheenjohtaja komission jäsen kaksi kysymystä. Joitain kuukausia sitten olitte luonamme vieraanamme keskustelemassa tupakkasopimuksista ja siitä, mitä vuonna 2016 niiden suhteen täytyisi saada aikaan. Lupasitte arviointikertomuksen ennen kesää. Minun tietääkseni tällaista arviointikertomusta ei vieläkään ole saatu, ei ainakaan julkisesti, koska en ole sitä saanut. Olisi vastuuvapaudenkin suhteen hyödyllistä kuulla, mikä sen arvioitu aikataulu, saapumisaikataulu nyt sitten on, koska täällä parlamentissa nämä tupakkasopimukset ovat kyllä meillä aika tärkeä asia. Joten lisätietoa tästä, kiitos. Sitten halusin palata huomioon, jonka Gressle teki Olafista ja sen valvontakomiteasta. Nythän asia on todella kiristynyt myös poliittisesti. Olaf on nyt, ja tämä johtuu siitä, miten Olaf on järjestetty käyttäytynyt. Te sanotte, että hyttysestä ei saa tehdä elefanttia, ei saa liiotella. Ei. Komission jäsen, hyvä, että olette puhunut Olafin pääjohtajan kanssa ja ollut yhteydessä myös valvonta, sen valvontakomitean johtajaan. Ja on hyvä, että lupaatte siitä, että nämä hyväksyvät esimerkiksi valvontakomitean matkalaskut ja niin edelleen hyväksyvät tahot siirretään pois Olafista, se olisi hyvä, niin että Olafin valvontakomitea voisi olla toden totta riippumaton. Mutta tässä on vielä toinenkin asia. Nyt on tapahtunut, mitä on tapahtunut. On tapahtunut vuoto Olafin taholta, ehkäpä jopa Olafin pääjohtaja itse on vuodon takana, ja näin erään valvontakomitean edustajan kunniaa on kyseenalaistettu. Kyseessä on henkilö, joka on vuosien ajan kerännyt kansainvälisellä tasolla tietotaitoa ja nyt hän joutuu lukemaan politikolehdestä ja myös ihan kansallisista lehdistä täällä Belgiassa asioita, jotka todella loukkaavat hänen kunniaansa. 2000 2014 vuonna hän oli kymmenen kuukauden ajan valvontakomitean puheenjohtaja ja kyseessä on toden totta henkilö, joka kun hän työskentelee täällä Brysselissä on huomattavasti lähempänä olla tätä työtä kuin nämä muut valvontakomitean henkilöt ja hän on näin ollen tehnyt kovasti työtä ja kyseessä on henkilö, joka jo pitkälti, pitkään ennen tuota vuotoa oli itse jättänyt jättämättä sisään nämä tietyt laskunsa, jottei kolmen tuhannen euron budjetti olisi ylittynyt. Hän halusi kuitenkin tehdä tämän työnsä. Minä henkilökohtaisesti jo kesällä kuulin, että Olafin pääjohtajalla oli sormensa tällaisessa pelissä. Hän halusi ruokkia konfliktia, joka on Olafin ja sen valvontakomitean välillä ollut käynnissä jo vuosien ajan. Ei tämä ole ollenkaan ensimmäinen kerta, kun herra Kessler aiheuttaa ongelmia ja, ja, ja, ja riitaa, avointa riitaa Olafin ja valvontakomitean välillä – Dali-tapaus oli yksi. Timmermans, hollantilainen valvontakomitean johtaja, erosi tämän vuoksi ja sitten seuraavaksi erosi Rafa Nouf. Joten minä kyllä ymmärrän, että Kesslerin ja, val- ja nykyisen valvontakomitean puheenjohtajan välillä e- suhteet eivät myöskään ole täysin kunnossa. Mielestäni tämä sota täytyy nyt kerta kaikkiaan lopettaa. Ja rouva komission jäsen. Täällä on kyllä aika paljon kaikenlaista äh, äh, toimintaa. Kessler ei halua, että Olafia valvotaan. Hän sanoo, että valvontakomitea liioittaa vaihtelee ja nyt luodaan sellaista ilmapiiriä ikään kuin ongelmat eivät olisi Olafissa, vaan äh, valvontakomiteassa. Mutta minä voin todeta teille parlamentin jäsenenä, että minä tiedän Olafin sisäisistä ongelmista, minä tiedän Kesslerin aiheuttamista ongelmista valvontakomitean kanssa, mutta minä en ole ikinä kuullut yhtäkään faktaa, jotka mitenkään voisivat perustella, että valvontakomitea olisi omat toimivaltarajansa millään tavalla koskaan ylittänyt. Joten nyt minä haluaisin mielelläni kuulla, mitä virheitä siellä sitten valvontakomiteassa on tehty, millä tavalla toimivaltaa on ylitetty Ihmiset ovat jo kolmen neljän vuoden ajan joutuneet katsomaan sivusta tätä Olafin ja sen valvontakomitean välistä avointa sotaa. Euroopalla ovat vaikeat ajat, se on aivan totta, olen siitä sama, samaa mieltä kanssanne, mutta kun ajatellaan euroskeptikkoja, jos he haluavat näyttää, että että oikeassapa ovat euroskeptisyytensä suhteen, niin sitten meidän, meidän täytyy todella osoittaa, että kyllä meidän äh, Olafin valvontakomiteamme tekee erittäin kunnioitettavaa, asiantuntevaa, arvokasta työtä. Ja sen on voitava tehdä työnsä täysin avoimesti, eikä heitä saa leimata äh, niin kuin nyt viime viikolla lehdistössä tapahtui. Joten nyt minä pyytäisin teiltä jos haluatte suojella Olafin valvontakomiteaa jatkossa, niin huolehtikaa ihmeessä siitä, että heihin kohdistuva kiusaaminen ja ylimääräinen valvonta loppuu kerta kaikkiaan, että he voivat hoitaa työnsä ja tehtävänsä. Kiitos. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Ensimmäinen kysymys kesän aikana. Olemme olleet yhteydessä jäsenvaltioihin kysyäksemme heiltä palautetta heidän kokemuksista liittyen tupakkasopimusten täytäntöönpanoon. Olemme myös saan, äh, olemme siis saaneet palautetta 20 jäsenvaltiolta. Olemme sitä mieltä, että tämä on riittävä otanta, jotta voimme integroida nämä kommentit ja tehdä tämän arvion loppuun. Meidän on vielä viimeisteltävä ja julkaistava tämä arviointi viimeisen vuosineljänneksen aikana. Me olemme ottaneet vastuullisen lähestymistavan omasta mielestäni siten, että me emme ole liian nopeasti tarttuneet mihinkään johtopäätöksiin. Emme ole olleet yhteydessä Philip Morrisin jotta me saamme arviointeja jäsenvaltioilta, jotta voimme ottaa nämä huomiot mukaan tähän arviointiin, jotta voimme tehdä hyvin punnitun päätöksen sen suhteen, mihin toimiin ryhdytään. Tähän toiseen kommenttiin. Jos te tai mm, jollain muulla on näyttöä siitä, kenelle minä olen vuotanut ja miten vuoto on tapahtunut. Vastaanottaisin mielelläni tietoa tähän liittyen. Kuten aivan aluksi sanoin, niin valitettava oli se, että erittäin pieni budjettiin talousarvioon liittyvä seikka on ryhtynyt elämään tyystin omaa elämäänsä. Olen kansanne yhtä mieltä sen suhteen, että on ollut sellaista kestämätöntä ja jatkuvaa, alati kasvavaa jännitettä Olafin ja sen hallintaan valvovan valvontakomitean kanssa. Ja minä tein ehdotuksen, joka sai tukea. Minä pyytäisin valvontakomiteaa ja Olafia, niin että he yksityiskohtaisesti toivat esille, mitkä ovat ne ongelmat, joiden suhteen heillä on eri, erilainen tulkinta liittyen valvontakomitean rooliin. Ja kysymme siinä vaiheessa oikeudellisen mielipiteen tähän asiaan, jotta tämä asia saataisiin loppuun käsiteltyä. Puhuin tästä Pjostin kanssa valvontakomitean puheenjohtajan kanssa. Tänä aamuna hän on yhtä mieltä tästä. Hän tuki tätä ajatusta. Keskustelin tästä myös pääjohtajan kanssa. Ja tämä valvontakomitean puheenjohtaja tuki sitä, että me pyrimme löytämään rationaalisen tavan – jonka kanssa edetä, jotta pääsemme yhteisymmärrykseen siitä, että päästään sopun siitä, kuinka Olaf ja valvontakomitea toimii, miten työt järjestetään. On totta, että tämä, tällä on negatiivinen vaikutus henkilöstön vointiin ja minä vastaan Olafin henkilöstöstä ja minä haluan nähdä, että tämä asia sovitaan pragmaattisesti sopimuksessa siten, että miten valvontakomitea toimii ja mitä tarkoittaa sopimuksellisesti näiden kahden eh, tahon välillä. Minä myös ehdotin, että mikäli siitä on hyötyä, niin valvontakomitean puheenjohtaja ja pääjohtaja kysyn näiltä eh, olisiko tarpeen, että minulla on jonkinnäköinen rooli siinä, että miten tämä työn järjestämisen keskustelu saatetaan loppuun, mutta he ovat valmiita tekemään tämän. Minä olisin voinut siis olla läsnä heidän keskusteluissa tai äh, seurantakeskustelussa sen jälkeen, kun asia on järjestetty. Olisin tässä mukana kiinnostuneena, mutta neutraalina osapuolena. Parlamentti on pyytänyt että minulta, että vuoden loppuun mennessä työ liittyen eh, järjestäminen ja järjestäytyminen on loppuun käsitelty. Mm, minä teen kaiken voitavani, ja, mutta kuten minä kerroin toimielinten välisessä ajatusten vaihdossa, niin voidaan sanoa, että hevosen voi viedä veden äärelle, mutta sitä voi pakottaa juomaan. Ja viestin oli Olepille ja valvontakomitealle se, että juokaa nyt sitä vettä. On tärkeää saada tähän järkevä loppuratkaisu. On kaikkien etujen mukaista, että tämä luottamuksen puute ja vihamielisyys päättyy. Puhuin valvontakomitean puheenjohtajan kanssa, niin minä ymmärsin, että kyseessä oli loppujen lopuksi luottamusasia. Luottamus on rakennettava uudelleen, ja mikäli tämä ei onnistu, niin silloin me emme palvele Olafia tai ketään meistä toimielinten kannalta. Jälleen kerran olen sitä mieltä, että kaikki askeleet, joita on otettavissa sen suhteen, että nämä suhteet saadaan rakentavammalle, ystävällisemmälle tasolle, niin kaikki tasot otetaan eri toimijoiden kesken. Minä mainitsin tämän. Tässä tuotiin esille se, että no, liittyen Olaf-asetukseen, niin tilanne on se, että sihteeristö kuuluu olla osaksi, on osa Olafia. Ja me olemme pyrkineet rakentavalla tavalla katsomaan, mikä tämä suhde näiden kahden tahon välillä on. Ja nyt tässä on ehdotettu uutta ratkaisua, joka viedään oikeudelliselle yksikölle. Ja toivottavasti tämä uusi järjestely toimii. Kaiken kaikkiaan minä pyydän, että kaikki kantavat vastuunsa sen suhteen, että tässä rahoitetaan mm, tilanne, varsinkin kun kyseessä on niinkin tärkeä asia kuin Olafin toimiminen. Kiitos, varapuheenjohtaja. Aika valitettavaahan se on, että tässä nyt sitten on jouduttu todella, todella äärimmäisen vaikean tilanteeseen. Näin tämä ei voi jatkua. Saa nähdä mitä nyt sitten seuraavaksi, mutta tällaisena tämä ei ainakaan voi jatkua. Se nyt on aivan ilmiselvää. Haluaisin kiittää teitä vierailustanne. Tiedän, että teidän täytyy nyt lähteä äh, budjetti, kolmikanta, neuvottelut eivät odota. Me me ehkä herra Kraft vielä teidän kanssanne jatkaisimme hetken, mutta ennen kuin vastaatte jo esitettyihin kysymyksiin, haluaisin vielä yhden lisäkysymyksen esittää. Eli Tämä kertomus, jonka te lienette kirjoittanut, eli EUn su- budjetin suojelu, nämä korjaukset tämän yhteenvetokertomuksen sivulla kaksi on taulukko, jonka numerot eivät ole samassa linjassa kuin 333-taulukon kanssa, nimittäin että korjaukset olisivat 309 miljardia euroa ja sitten tässä kolmostaulukossa sanotaan 700 36, siis 303 ja 736. Nämä olivat ainoat numerot, jotka eivät, eivät olleet samassa linjassa, mutta ää, muuten kaikki olivat. No niin, olkaa hyvä. Luvuista. Hmm bitte. Niin. Kiitos puheenjohtaja. Vastasin neljään kysymykseen, jotka Rava Ajala Sender esitti. Miksi EU-budjettia koskevassa tiedonannossa ei ole jäsenmaakohtaisia takaisinperintälukuja? Lyhyt selitys siitä, Miksi esittelemme tämän tiedonannon? Sinne on tietoa kaikista komission toimista, joilla suojellaan budjettia laittomilta menolta. Nämä rahoituskorjaukset koskevat jäsenmaita, joilla ei ole terveellä pohjalla olevia järjestelmiä. Siksi komissio julkaisee taulukoita, joissa on jäsenmaakohtaiset tiedot. Kunkin maan tilanne nähdään. Takaisin perintä taas koskee loppukäyttäjiä, jotka saavat varoja laittomasti. Ja niiden täytyy palauttaa varoja. Ajattelin, että tästä syystä ei ole niin kiinnostavaa mainita, mistä jäsenmaasta tämä loppu rahoituksen sai tulevat. Teoreettisesti tämä olisi mahdollista. Emme tiedä, onko se mielekästä. Mutta analysoin kanssamme, pitäisikö tätä tietoa tarjota. Kysymyksenne tapauksista, joissa jäsenmaat ovat vetäneet pois projekteja, jos yhteisrahoitusta ei ollut. Tässä ei ole mitään yhteyttä EUn budjetin suojeluun, koska jäsenvaltio oma-aloitteisesti peruutti projektit. Ei ollut mitään epäsäännönmukaisia maksuja. Milloin epäsäännönmukaisia maksuja on ollut, kun jäsenvaltio esimerkiksi teeskenteli yhteisrahoituksen tarjontaa, vaikka sitä ei ollutkaan – se päätös ja kertomuksensa. Kuten varapuheenjohtaja mainitsi, tiedoksenne kävin Rava Greslan kanssa sähköpostin vaihtoa vanhoista jutuista asiakirjojen tarjonnan suhteen. Arviamme, kuinka laillista tai laitonta varainkäyttö oli ollut aina kun käytön laillisuutta säännönmukaista tarkastellaan, vara täytyy periä tai ne vähennetään tulevista maksuista. Joten me täytetään panemme kaikkia asioita, mitä mainitsemme kertomuksessa. Ja sitten tuomioistuimen jutut kaudelta 1994-1999. Nämä tapaukset, kos, näissä tapauksissa on mukana komission tekemiä korjauksia. Täytyy muistaa, että 2006 lainsääntäjä hyväksyi uudet säännöt korjauksiin. Ennen vuotta 2006 ei ollut mitään selkeää sääntöä lukuunottamatta sitä, että komissio piti tehdä päätös kuuden kokoinen sisällä. Lainsäätäjä päätti, että uusi säätäjä pitää soveltaa kausilla 2007-2013 jaksolla. Eli kuuleminen ja sitten toimet. 2008-2010 tehtiin korjauksia 90-luvun somilehtien ja 2015 tuomioistuin päätti, että että 2006 päätöstä piti takautuvasti soveltaa vuosina 1994-1995, ja näin me teemme komissia arvio, mitä vaikutuksia tällä on, mitä tulevaisuudessa pitäisi tehdä. Tunnistatte luvun. Luvun, jossa synteesi ja EU-budjetin välillä ei ollut mitään yhteyttä. Täytyy todeta, että tämä 903 miljoonaa euroa, jotka olette tunnistaneet aluksessa 33 kertomuksessamme, joka käsittelee budjetin suojelua. Nämä ovat lukuja maksuista ennen maksujen tekemistä. Toisaalta Tämä toiset luvut taas koskevat kaikkia takaisinperintöjä. Toivottavasti vastaukseni oli tarpeeksi selvä. Nyt kyllä vielä kysyisin uudelleen, eikö tämän äh, correction at source, eli tämän äh, korjauksen siinä lähteellä pitäisi olla pienempi kuin niiden muiden? Minä en tätä vielä ihan ymmärtänyt. In, in principle, yes, in principle you are right. Periaatteessa kyllä olette oikeassa, että tämä tarkoittaa sitä, että minä en ollut riittävän tarkka. Minä vastaan teille kirjallisessa muodossa ja kerron teille tarkalleen ottaen, miksi näissä on ero. Kiitos. Me siis saamme nämä tiedot. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole esitetty. Näin tämä esityslistan kohta on hoidettu. Kiitän tästä keskustelusta, joka varmasti tulee jatkumaan. Pelkäänpä, että tapaamme jälleen. Nyt jatkamme esityslistan käsittelyä. Seuraavaksi vuorossa on koneäänestys, eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn täytäntöönpano. Valmistelija on kollega Ajala Sender. Haluaako hän käyttää puheenvuoron? Ehm, sí, muy rápidamente para que podamos pasar al ihan lyhyesti vain, että saamme tämän äänestyksen hoidettua. Este, digamos, esta opinión. Tämä lausunto on lausunto työllisyysvaliokunnalle meiltä. Aiheena siis mikrorahoitusväline Progress jota on so, joka on äh, sopeutettu väline, koska olemme havainneet, että me kaipaamme välineitä, jotka voivat äh, tukea juuri mikroyrityksiä näinä kriisin aikoina. Ja näin ollen tämä väline pyrkii yhtäältä äh, tukemaan mikrorahoituksen saamista ja toisaalta tukemaan tämän, tämän, tätä rahoitusmallia, joka käynnistyi itse asiassa Intiasta, niin että voitaisiin voimaannuttaa siellä eh, Intian tapauksessa naisia mm, huolehtimaan eh, eh, pienistä yrityksistä ja näin he ovat voineet, tai heidän roolinsa yhteiskunnassa ylipäätään on kasvanut. Ja todella on hyvä, että komissio on nyt sitten ottanut tällaisen välinen käyttöön mikroyritysten tarpeet huomioon ottaen ja mikrorahoitusta tukemaan tarkistukset, joita sain, olivat todella, todella hyviä ja olen kaikin mahdollisin tavoin pyrkinyt ottamaan ne huomioon. Olen tehnyt kompromissitarkistuksia, niissä nyt ehkä oli eh, joitain epäselvyyksiä, mutta haluaisin, että asia tässä nyt vielä selvitetään. Eh, minulla on hiukan sellainen vaikutelma, että joidenkin kollegojen tarkistuksessa pyrittiin vaan puolustamaan kaikkia mahdollisia välineitä ja säilyttämään kaikki mahdolliset välineet äh, ottamatta välttämättä huomioon niiden äh, toimintaa sellaisenaan. Äh, minä en siis missään nimessä halua mitenkään torpata tätä mikrorahoitusmallia, vaan minä haluan sitä suojella kaikin tavoin niin, että siihen kohdistuisi mahdollisimman pieniä riskejä. Kaikki olemme nähneet, että mikrorahoitus ja sen keksiä herra Junus aikoinaankin, niin äh, häntäkin vastaan on hyökätty ja koko tätä rahoitusmallia vastaan on hyökätty. Arvaatte varmaan keven taholta. Mutta halusin tässä todella vain sanoa, että jos sen ihan kaikkia tarkistuksia ole hyväksynyt, niin se johtuu vain siitä, että äh, pelkäsin, että ne pyrkivät Äh, vesittämään tätä välinettä tai vähentämään äh, tukeamme sille. Ja meidän valiokuntammehan on aina tällaista tukea mikroyrityksille halunnut antaa. E, tietenkin tiettyjä muutoksia on äh, useinkin tarvittu. Mutta tässä tämän, tämän halusin vain sanoa. Halusin kiittää teitä kaikkia yhteistyöstä ja avusta. Ja nyt on sitten aika toimittaa äänestys. Tietenkin haluan myös sihteeristöä kiittää kaikesta tuesta ja avusta. Kiitos. Kiitoksia tässä todella lausunto ja vielä kaupan päälle saimme nämä käyttöohjeetkin. Ai niin, me ennen kuin äänestämme, niin vaikka kaikilla nyt kortit kohdillaan? Järjestetäänpä tällainen pieni koeäänestys, jotta nähdään, että paljonko täällä on jäseniä paikalla. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyvä. Testi on nyt ohi ja numerotkin kohdillaan. Hyvä. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. No tämähän alkoi jo aika hankalasti. Toimitetaan koneäänestys varmuuden vuoksi. Niin nähdään. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan. Mm, kokeillaanpa taas koneellisesti. Tarkistus 5. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta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 Tartus 13. Puolesta. Vastaan. Tarkistetaan vielä. Luulen kyllä, että hyväksytty. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Pahoittelen, mutta aina tätä ei ole niin kovin, kovin helppo nähdä täältä. 14 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15. Kompromissi 1. Puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tartus 16, niin siis kompromissi hyväksyttiin 16 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 17 puolesta. Ei, 18 korjaa puheenjohtaja, 18 puolesta vastaan. Tarvitaan koneellisesti. Luulen, että hyväksyttiin, mutta, mutta Yksi ääni vielä. No niin, katsotaan. Hyväksytty, kyllähän se niin oli. Sitten 17. Ja se raukeaa. Kompromissi kaksi Puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 19, 20 raukeavat näin ollen. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 2, 1, 2, 2 raukeavat. Sitten 23 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan. Tarvitaan koneellisesti. Toinen osa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 24 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 25 puolesta. Vastaan tyhjää 25 koneäänestys. Luulen, että hyväksyttiin. Äänestys on päättynyt. No hyväksytty tottahan toki. 26 puolesta vastaan. Koneäänestys. Elämästä ei koskaan tiedä luulen, että hyväksyttiin. No hyväksyttiinhän se. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta koneäänestys saman tien 28. Äänestys on päättynyt, hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, ja sitten loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä, eli koneäänestys on alkanut. Ja päättynyt 24.0 äänin onnittelemme valmistelijaa. alle Kolleginnen on Kollegen. No niin, ja ne kollegat, jotka tulivat vain äänestämään teille tiedoksi, että kokous jatkuu. Wir machen weiter. Jatkamme, hyvät naiset ja herrat. Vous Ich möchte Olisin mielelläni nyt jatkanut kokousta, jos te olette henkisesti tähän valmiit, kollegat. Vuorossa on nyt esityslistan kohta viisi. Tutkimusaiheesta kohesiopolitiikan rahoitusvälineet vuosina 2007-2013. Miten jäsenvaltiot ja valikoidut rahoituslaitokset ovat kunnioittaneet ja suojelleet EUn taloudellisia etuja? erittäin mielenkiintoinen tutkimus. Esittelijämme on herra Pirinski ja paikalla ovat myös tutkimuksen toteuttaneet kollegat. Tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin. Saatte ihan kohta saman tien puheenvuoron, vai onko Pirinskillä tähän väliin vielä puheenvuoro? Tietenkin esittelijä voi käyttää puheenvuoron tässä vaiheessa. Ei. Joten olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja. Tosiaan täällä paikalla ovat tutkimuksen esittelijät eh, rouva Dere ja Whistled. Good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Olen Fiona Wishlade. Olen äh, Strathamin yliopiston ebc keskuksesta ja esittelen ensimmäisen puoliskon tutkimuksemme tuloksista liittyen rahoitusvälineisiin. Ajattelin, että Aluksi olisi hyödyllistä muistuttaa, mitä rahoitusvälineet ovat, mitkä ovat niiden käytön perustelut. Nyt puhumme rahoitusvälineistä ennen kaikkea kohesiopolitiikan yhteydessä. Komissio on tehnyt niistä vaihtoehtoisen järjestelmän apurahoille. Niillä on kolme eri muotoa, lainatako tai pääoma mutta näihin liittyy eri variaatioita. Jotta nämä toimivat, niin hankkeet, joita rahoitusvälineet tukevat, niiden on oltava elinkelpoisia ja tuloja tuottavia siten, että nämä maksavat takaisin ne varat, joita on annettu käyttöön. Ja näissä on myös eri rahoitukseen liittyviä välikäsiä näihin, näiden käyttöön on rohkaistu eri argumentein, ennen kaikkea liittyen näitä argumentteja on ennen kaikkea kestävyys, se, että ne varat, jotka lainataan, niin ne palautuvat takaisin budjettiin siten, että edistetään politiikkaa, jota voidaan jatkaa vastaisuudessa. Summia voidaan lainata jatkossakin hankkeille tai yrityksille. Toinen on se, että taataan parempia hankkeita ja niiden laatua johtuen tähän huolellisuuteen, joka liittyy investoinneista, investointien seurantaan. Ja lisäksi näissä on, näillä hankkeilla on mahdollisuus mm, vetää puoleensa yksityisiä investoijia ja investointeja. Suuntausten suhteen rahoitusvälineet ovat yhä tärkeämpiä ja nämä ovat vastaisuudessa myös yhä suuremmassa roolissa. Nykyisellä ohjelmakaudella 17 miljardia euroa on luvattu rahoitusinstru, rahoitusvälineiden käyttöön jäsenvaltioiden toimesta. Tämä on kuitenkin melko pieni osa EU-talousarviota kohesiopolitiikalle, joka nykyisellä ohjelmakaudella on 347 miljardia. Tämä on siis erittäin pieni osa tästä kokonaisuudesta lyhyesti kansallisten suuntausten suhteen. Kuten kuvitella saattaa, suurimpia jäsenvaltioita, Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta, Italia, niin nämä kattavat näistä sitoumuksista valtaosan, joita on, on tehty rahoitusvälineille, mutta näiden käyttö jakautuu epätasaisesti eri valtioiden kesken. Esimerkiksi Ranska käyttää rahoitusvälineitä erittäin vähän, Italia on sitonut erittäin suuren määrän varoitaan sen näiden käyttöön. Nykyisellä ohjelmakaudella keskitytään ennen kaikkea yritysten tukemiseen, ennen kaikkea pk-yritysten tukemiseen, ja on havaittavissa, että puolet rahoitusvälineiden sitoumiksista on lainojen muodossa pk-yrityksille. Näitä varoja käytetään myös energiatehokkuuteen, kaupunkiin, urbanin kehitykseen, mutta nämä edustavat erittäin pientä määrää näistä kokonaishankkeista. Muutama sana täytäntöönpanosta ja eri rakenteista. Tämä on uusi ulottuvuus tässä toimintajärjestelmässä. Avainpiirteitä on se, että hallinnointi, hallinnoiva viranomainen tekee sopimuksen eri rahaston tai rahoitusvälikäden kanssa, jotta nämä rahoitus, että rahoitus saadaan välitettyä edunsaajalle. Edunsaajat eivät ole yrityksiä tai hankkeita, vaan, vaan nämä rahastot, tai nämä rahoitusvälikädet. Ne varat, jotka on otettu käyttöön eri politiikan aloilla, 12 miljardia. No tämä on itse asiassa noussut uusempien lukujen mukaan. Viime viikon aikana komission uusien lukujen myötä tämä on noussut aina 14 miljardin euroon, niin tämän verran varoja maksettiin rahastoille, jotka investoivat yrityksiin. Ja näistä varoista 2013 vuoden lopun mennessä yli 6 miljardia oli sijoitettu. Ja tämä luku on nyt noussut yli 8 miljardin. Nämä nimenomaan sijoittavat yrityksiin kaupungistumiseen ja energiatehokkuuteen äh, sijoitetut varat, niin ne ovat paljon pienemmällä tasolla ja näiden käyttöaste on paljon alhaisemmalla tasolla. Kaiken kaikkiaan on havaittavissa, että melko suuri osuus sijoitetuista varoista rahoitusinstrumenteille, niin ne ovat näissä rahast- eri rahastoissa vuoden, viime vuoden loppuun mennessä. Osana tutkimusta me perehdyimme olemassa olevan kirjallisuuteen ja avainseikat, jotka nousivat esille rahoitusvälineiden lyhyiden käyttöhistorian aikana, niin havaittavissa oli se, että käyttöönotto on monimutkaista, haastavaa ja tämä tuo viivästyksiä täytäntöönpanoon. 2007-2013 ohjelmakaudella sääntelyä ei ollut kovinkaan paljon. Sääntelyä tuettiin näillä komission eri ohjeilla, ohjausjakirjoilla, mutta täytäntöönpanoon liittyi epävarmuutta. Ja näiden asioiden suhteen hallintoviranomaiset, näiden asioiden kanssa hallintoviranomaiset joutuvat työskentelemään – tilintarkastustuomioistuin löysi tiettyjä puutteita, varsinkin mitä tulee pk-yrityksiin ja niiden antaman rahoituksen eri rahoitusvälineiden avulla. Alkuperäisessä asetuksessa ei ollut äh, raportointivelvollisuuksia rahoitusvälineiden välineille. Tämä muutettiin sitten, mutta meidän saaman tiedon laatu on melko heikolla tasolle. Eräs asia, joka on tärkeä huomioida, eräs puute, joka nousi meidän tutkimuksessa esille, jonka tilintarkastustuomioistuin otti myös esille, niin niihin, näihin puutteisiin on puututtu 2014-2020 ohjelmakaudella uusien asetusten avulla. Me katsoimme eri operatiivisia, eri toimintaohjelmia ja me halusimme kiinnittää huomiota siihen, että meillä on sopiva otanta liittyen niiden politiikan alueisiin ja niiden kokoon. Ja me kiinnitimme huomiota myös näihin konvergenssialueen hankkeisiin toiminta, toimenpideohjelman koko vaihtelee merkittävästi tässä tutkimuksessa, kuten myös nämä sitoumukset rahoitusvälineille. Esimerkiksi Bulgariassa 30 prosenttia ohjelmavaroista oli omistettu rahoitusvälineille alun alkaen. Andalusiassa vastaava luku oli alle 4 prosenttia näistä varoista, jotka oli sitoutettu rahoitusvälineille, joten äh, merkittäviä eroja rahoitusvälineille sitoutetuista varoista oli olemassa. Nyt lyhyt katsaus näihin äh, tapauksiin, joihin me perehdyimme. En käy läpi kaikkia tietojamme tai kaikkia näitä tietoja, mutta sen verran kerron, että viime viikolla komissio teki viimeisen katsauksen, joka koski vuotta 2014 ja osa tiedosta on muuttunut, ja nyt Bulgariassa sitoutetut varat on laitettu käyttöön. Tämä tilanne oli tällainen jo Saksan kohdalla, ja tämä koski myös Viron toimenpideohjelmaa, joka käytti energiatehokkuushankkeisiin näitä varoja. Italiassa sitoumusten taso on noussut tämän kalvon luvuista 355 euroa, miljoonaa euroa on investoitu vuoden 2014 loppuun mennessä, joten hieman yli kolmannes sitoumuksista. Vastaavasti Espanjassa, vaikka oletettiin, että nämä varat investoidaan kaikki, niin näin ei kuitenkaan ole vielä käynyt. Romaniassa merkittävää edistystä on tapahtunut 117 miljoonaa sitoutetuista 150 miljoonasta eurosta on investoitu Sloveniassa. Varat oli kokonaisuudessaan investoituina Eräs asia, joka nousi esille näillä kalvoilla, on se, että uuden investoituja varoja on myös, ja eräs ongelma meidän tietojen kanssa oli se, että oli vaikea ymmärtää, koska palautetut, takaisin maksetut pk tai urbanin hankkeiden varat, niin me, me, meillä ei ollut lukuja sen suhteen, kuinka paljon varoja oli saapunut, ja joskus nämä varat oli lisätty palautuneet varat oli lisätty toimintaohjelmien varoihin ja tämä teki sen, että oli erittäin vaikea seurata ja ymmärtää, mitä oli tapahtunut. Näistä tapauksista nousi esille se, joka oli jo tiedossa liittyen kirjallisuuteen. Oli erittäin paljon säätelyyn liittyvää epävarmuutta, joka toi mukanaan pitkiä viiveitä, ja tämä on havaittavissa siinä, kuinka nopeasti rahastoja tai varoja näitä rahastoja perustettiin ja sitä, kuinka hitaasti nämä varat on otettu, sitoumukset on otettu käyttöön. On myös vaikea nähdä, kuinka paljon on investoitu loppukäyttäjiin, pk tai hankkeisiin, ne rahasummat, jotka on saatu takaisin, tai mitkä ovat hallinnointikustannukset. Hallinnointi, kulut ja kustannukset eivät ole pakollinen raponnoinnin kohde, joten on joitain tietoja tähän liittyen, jotka on, ovat puutteellisia. Tämä seurantajärjestelmä ei ole kovinkaan vahvalla tasolla. Ne keskittyvät ennen kaikkea näihin apurahoihin ja on erittäin vähän tietoja saatavissa loppujen lopuksi. Oli erittäin vaikea yhteensovittaa eri lähteiden tietoja keskenään. Kuten mainitsin, tämä hallinnointijärjestelmä ei oikein ollut sopiva rahoitusvälineille. Ja hallintaviranomaiset, joiden kanssa keskustelimme, toivat esille valmiuksien puutteesta – siitä, kuinka panna täytäntöön ja pyörittää rahoitusvälineitä. Tämä on uusi kokemus. Tässä on mukana yksityissektori. Ja politiikka on myös tässä mukana. Ne asiat, jotka tästä opittiin. No, tässä opittiin, että on oltava joustava. Rahoitusvälineet pantiin täytäntöön raho- rahoitus- ja talouskriisin aikana, ja näiden oli sopeuduttava tähän toimintaympäristön pankkisektorin ollessa varsin varovainen. Samaan aikaan tarvittiin selkeyttä tähän sääntelyympäristöön ja hallintoviranomaisten oli vaikea ymmärtää, kuinka heidän tulisi panna täytäntöön eri säännökset liittyen rahoitusvälineisiin. Lisäksi tarvittiin onnistunutta viestintää eri rahastojen, rahoitusvälineiden, hallintoviranomaisten ja liike-elämän välillä. Mainitsin valmiuksien parantamisen jo, siitä en puhu enempää. Eräs asia, joka myös nousi esille, on se, että seurantajärjest... on oltava parempi seurantajärjestelmä, jotta ymmärretään, missä mennään. Ja lisäksi tarvitaan kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa siihen, kuinka rahoitusvälineitä käytetään. Tämä ei koske ainoastaan sitä, miten rahat käytetään, vaan sitä, että pyritään kehittämään laajempi yritys, ekojärjestelmä siten, että tarjotaan tukea, apua, autetaan yrityksiä kehittymään ja kehittämään invest- sellaisia hankkeita, jotka vetävät puolensa investointeja, ja lisäksi on katsottava, että näitä varoja käytetään. Kiitos. Annan seuraavaksi puheenvuoron kollegalle, joka jatkaa. Thank you. Kiitos. Fiona. Hyvää iltapäivää. Enklede, hei. Edustan Euroopan politiikkakeskusta. Olemme aivan Brysselissä. Meillä oli ilo työskennellä tämän tutkimuksen parissa. Esittelen jotakin johtopäätelmiä ja vähän myöskin, mitä olemme oppineet tästä tutkimuksesta. On tärkeää muistaa, että tutkimus keskittyy viime kauteen 2007-2013. Osa puutteista, joita nyt toteamme, on ratkaistu sitten kun EU-lainsäädäntö on myyttynyt ja muuttunut ja uusi asetus on astunut voimaan. Myöskin on mainittu että meillä oli tiedonsaannin ongelmia. Ja se osittain johtuu siitä, että data oli lähinnä vapaaehtoispohjaista eri tahojen, jotta tarjosi sitä, että tiedon laatu oli huonoa. Ja sitten varankäytön vaikutukset eivät näkyneet kokonaiset täysin tutkimuskaudella. Mä sitten rahoitus pyöri vuosi vuodelta uudestaan. Mutta me haastattelimme sidosryhmiä ja eri tahojen johtajaa. Ja tapaustutkimukset antoivat myönteisemmän kuvan kuin data tai kirjallisuus. Syitä saattaa olla monia. Tapaustutkimusalueet. Valittiin sen mukaan, mitä rajoitusvälineitä eri alueilla käytettiin. Valitsimme alueita, jossa rahoitusvälineiden käyttökyky oli parempaa. koska data saatiin itse raportoinnin tuloksena, Ja koska osa sidosryhmistä tarjosi mieluummin suopeamman kuvan rajoitusvälineiden käytöstä alueellaan. Nyt käyn tutkimuskysymyksiä läpi. Voidaanko rahoitusvälineiden avulla parantaa kohesiopolitiikan toimintaa? Ja ovatko rahoitusvälineet parempi keino tai EUn taloudelliset edut? Yleisesti ottaen tapaustutkimuksista selvisi, että, että rajoitusvälineet vaikuttavat politiikkatavoitteiden saavuttamiseen. Pitää myös muistaa, että rahoitusvälineet ovat yhä kiinnostavampia alueille ja jäsenvaltioille – koska rahoitus on vaikeasti saatavilla. On kuitenkin niin, että rahoitusvälineet toimivat paremmin jollakin alueella ja paremmin joillekin projektityypeille ja joillekin kohderyhmille, niin kuin pk-yritykset sillä. Eli rahoitusvälineiden onnistuneelle käytölle on ennakkoehtoja. On myöskin alueita, joissa rahoitusvälineet tuottavat epätodennäköisemmin tuloksia. Pitää myös muistaa, että avustuksiin verrattuna rahoitusvälineitä – käytetään todennäköisemmin tuottavuuden kasvattamiseen tai tulojen kasvattamiseen. Sekin täytyy muistaa, korotusvälineitä käytetään tässä erityisessä projektissa. On myöskin rahoitusvälineissä on markkinapohjaisempia piirteitä kuin avastuksissa. Mutta keräämiemme tietojen mukaan maksatusaste on aika alhainen ja varojen uudelleenkäyttö oli aika vähäistä. Tulossa vähän epäselvä, tai sen syyt ovat. Mahdollista, että tarkastelemme vasta prosessin alkuvaiheita ja tämä johtui siitä. tutkimuksen toinen kysymys oli toimijoiden roolit. Mä mainittiin tutkimuksen ensimmäisessä osassa. Toimijoiden kokemukset ovat rajoittuneita – ja myöskin nyt tietonsa ovat alaisella tasolla. Yksi tärkeimmistä puutteista on näiden aukkoarvioiden gap assessmentsien ja toimivien ohjelmien yhdistäminen on huonoa. Usein nämä projektin aukot on arvioitu erikseen projektista. Näitä kahta prosessia pitäisi integroida paremmin. Kaikki sidosryhmät mainitsivat, että rooleja pitäisi selkeyttää ja että pitäisi saada vahvempaa opastusta EUlta. Asetuksessa oli hyvin vähän tietoa täytäntöönpanosta. että tarvitaan enemmän. Sitten vaiheesta. Kentällä pitäisi olla paremmin teknistä osaamista. Monilla toimitusjohtajilla ei ole kokemusta datan keräämisestä. Indikaattorit pitäisi myös tunnistaa paremmin toimivissa ohjelmissa. Ja sitten valvonnasta ja auditoinnista. Järjestelmät olivat aika huonoja perheasteista e-, ei ollut mitään dataa, ainoastaan avustuksista. Ja tässä asiassa ryhmät myös halusivat tällaisia, luoda tällaisia verkostoja, joissa keskustella parhaista käytänteistä. edunsaajat ovat valmiita käyttämään rahoitusvälineitä. Ohjelmointikaudella on opittu paljon. Ja olisi hyvä luoda näitä rahoitusvälineitä nopeammin. lainsäädäntöä kuitenkin pitäisi parantaa, selkeyttää. Haastattelijat myös mainitsivat, miten monimutkaista on yhdistää jo lainsäädäntöä kansallisen lainsäädäntöön. Kuitenkin pitää muistaa painottaa, että Olemme keskittyneet parhaisiin tappaustutkimuksiin, sellaisiin tahoihin, jotka tuntevat parhaiten rahoitusvälineiden käytön. Olisi kiinnostavaa kuulla muiden ryhmien ja alueiden mielipiteitäkin. Jotkut kollegat mainitsevatkin jo haasteita. Toimittajan pitää koordinoida paremmin, olla läheisemmässä yhteydessä. Ei, ei ainoastaan rahoitusvälineiden käytössä, vaan koko rahoitusvälineen elinkaaren ajan. On myös tärkeää parantaa paikallista osaamista ja teknistä osaamista. Parantaa oikeusvarmuutta. Täytyy myös löytää oikea tasapaino joustavuuden ja vastuullisuuden välillä byrokratiaa lisäämättä. hallintotaakka on jo aika korkea. Useammat haastateltavat mainitsivat, että tämä saattaa haitata pää, yksityisten pääomasijoittajien löytymistä. Johtopäätöksenä meidän mielestä ratasvälineet ovat houkutteleva keino saavuttaa eu politiikkatavoitteita – niiden muuttuva luonne ja yksityisen sektorin osallistuminen voivat tarjota lisäarvoa, merkittävääkin lisäarvoa. Täytyy muistaa, että rahoitusvälineet ovat laaja käsite, jokaista välinettä pitäisi arvioida tapauskohtaisesti. Yksi tutkimuksen päätuloksista on, että, että rahoitusvälineet eivät ole mikään yleislääke. At the specific uh, design of each of the financial instruments. Jokaista välinettä täytyy tarkastella erillään ja miettiä, täyttävätkö ne niillä asetut tavoitteet. Lopetan tähän. Odotamme kommentteja. Kiitos. Ja, vielen Dank. Eine wirklich interessante Studie. Kiitos. Tämä oli mielenkiintoinen tutkimus. Hyvä idea e, esittelijälle. Hatunnoston arvoinen idea todella. Olkaa hyvä esittelijä. Kiitos rouva puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää näitä e, tutkimuksen e, tekijöitä tästä esityksestä. Niin kuin tässä mainittiin, olemme olleet yhteydessä viime kuukausina. Ja pääasiat, joita tänään tässä meille nyt kerrottiin, vastaavat todella esittämimme kysymyksiin. Haluaisin ehkä rouva puheenjohtaja puhua vielä tämän tutkimuksen merkityksestä ajatellen tulevaisuutta. Noin vuosi sitten kirjoititte puheenjohtajakomissiolle, sen jälkeen kun komission tuolloin uusi puheenjohtaja esitteli työllisyyskasvu demokratia-aloitteensa. Te kirjeessänne totesitte puheenjohtaja, että olisi mielenkiintoista kuulla, mitä välineitä ja mekanismeja komissio aikoo käyttää tämän 300 miljardin rahaston äh, rahoittamiseksi. Ja mainitsitte tässä myös, että tulevina vuosina tulisi erityisesti keskittyä vakaaseen äh, taloudenhoitoon näiden äh, Eurooppa 2020 ohjelman lippulaiva-aloitteiden suhteen. Erityisesti puheenjohtaja vielä kirjoititte, että rahoitusvälineitä tulisi käyttää suurella varovaisuudella ajatellen niiden tehokkuutta, jota usein tilintarkastustuomioistuimen huomioiden mukaan rakennerahaston toiminnan ja sääntöjen puutteet estävät siis tätä tehokkuutta. Ja puheenjohtaja jotta voitaisiin arvioida, miten jäsenvaltiot ja rahoituslaitokset yhteistyössä komission kanssa voivat varmistaa korrektit ja myös sujuvat Ähm, investoinnit eri rahastoihin vuoteen 2020 saakka, ottaen huomioon äh, aiemmin opitun ja tarjoamalla suosituksia jäsenvaltioille, jotta epäsäännönmukaisuuksia ja virheitä ei pääse tapahtumaan ja jotta näin tätä suoritusta saataisiin parannettua. Puheenjohtaja, en halua nyt käydä läpi koko esitystä, jonka juuri äsken kuulimme, koska useimmat kysymykset varmaankin liittyvät saavutuksiin. Ja mm, tässä oikein menestyksekkäästi mielestäni kuvailtiin tai vastattiin näihin esittämiimme kysymyksiin, mutta pari ehkä yleisluontoisempaa huomiota, joita ei tässä esityksessä korostettu, mutta joita minä haluaisin korostaa. Tutkimus antaa tietoa siitä, miten rahoitusvälineet käsitetään eri tavoin niin julkisesti kuin yksityisesti julkisille tahoille rahoitusvälineet ovat väline hankkeiden rahoittamiseksi EU-tasolla sen sääntöjen puitteissa. Yksityisesti taisi katsotaan pikemminkin yksityistä etua ja sitä, että valvontaa tulisi olla vähemmän ja määräyksiä vähemmän, jotta tämä olisi kevyempää. Rahoitusvälineet eivät ole niin kiinnostavia ja haluttuja kuin ne voisivat olla, jos niihin liittyy kovasti byrokratiaa. Toinen ulottuvuus, jonka halusin mainita, on seuraava. Tämä oli se yhteys puheenjohtaja, jossa vuosi sitten kirjoititte tuon kirjan, kirjan johon viittasin. Siis eh, kohesiopolitiikan kauttahan pyritään vahvistamaan kohesiota, konvergenssia ja vähentämään eroja eri alueiden ja maiden välillä. Ja tämä uskoakseni on päähaaste, joka meillä on ja tällä valiokunnalla on puheenjohtaja. Ajatellen sitä keskustelua, jota tuossa ihan hetki sitten aiemmin tässä kokouksessa kävimme. Eli kun ajatellaan ää, tavoitteita, pyritään vähentämään eroja eri alueiden ja ää, maiden välillä. Ja kun ajatellaan ää, hyvää talouden hoitoa, niin tietenkin siihen liittyy sääntöjen kunnioittaminen, mutta samalla siihen liittyy lopulliseen tavoitteeseen pääsy, eli kohesion vahvistaminen. Kiitoksia. Kiitos Haluaisitteko vastata tähän välittömästi vai? Would you like to come? Että jos haluat, haluaisitteko tätä esittelijän puheenvuoroa nyt kommentoida tai hänen ehdotuksiinsa vastata? Kiitos. Kiitos oikein paljon. Voin vastata. Haluan kiittää Pirinskiä hänen huomioistaan ja tietenkin myös siitä ohjeistuksesta, jota hän meille antoi alun alkaen, kun aloimme valmistella tätä tutkimusta. Aivan oikein totesitte, että pitää löytää tasapaino julkisen ja yksityisen edun välillä. Aika hankala asia ja aika herkkä tasapaino varmasti. Jotkut johtajat ovat huolissaan hallintovaatimuksista, jotka on täytettävä. Ja on esimerkkejä joistain hallintoviranomaisista, jotka ovat päättäneet, että yhteisrahoitusvälineitä ei ei käytettäisi tulevaisuudessa, koska ne tuovat mukanaan niin paljon lisää äh, hallinnollista taakkaa mitä aluekehitysrahastoon tulee. Joten meidän täytyy huolehtia julkisten rahojen hyvästä hallinnoinnista ja samalla ottaa käyttöön yksityisen sektorin asiantuntemus, eikä se ole ollenkaan helppo asia. Siis nämä sovittaa yhteen. Tämän liittyen tuohon ensimmäisen esittelijän huomioon ei varmastikaan ole mitään taikalääkettä olemassa, mutta myönteistä on kuitenkin se, että joillain mailla on pitkää kokemusta rahoitusvälineiden käytöstä kotimaan politiikassa. Ja aika paljon aikaa menee verkostojen, asiantuntijaverkostojen ja muiden verkostojen luomiseen – ja tällaisen sovelliaan liiketoimintaekosysteemin luomiseen. Toinen asia sitten kohesioon pyrkimisestä, sen ollen päätavoite. Kyllä, tämä on aivan totta. Ja luonnollisesti hyvässä taloudenpidossa täytyy pyrkiä tähän päätavoitteeseen, mutta merkittävä haaste on ollut juuri kapasiteettikysymys. Tiedän, että komissio siihen on nyt puuttunut investointipankin ohjeistuksen mukaisesti niin, että saataisiin toimivia rahoitusvälineitä. Ja tässä jatkossa meidän tulisi varmasti saada jo myönteisiä tuloksia edellisen kauden kokemuksiin pohjautuen. Kiitos. Kiitos. Minä hiukan huolestuin tuosta teidän esityksestänne, koska se vahvisti sen, mitä me jo tiesimme, että meillä on aika vähän tietoa, me emme tiedä mitä tapahtuu. Kyseessä ovat hallintoviranomaiset, jotka eivät pysty käsittelemään asiaa tai pystyvät käsittelemään sitä vain osittaisesti. Meillä ei ole raportointivelvollisuutta ja siksipä aivan oikeutetusti kysymme, että suojellaanko unionin taloudellista etua. Ja tietenkin tässä on sitä kysymys siitä, että petetäänkö meitä. Hmm. Kun puhutaan EUn taloudellisesta edusta, niin oikeastaan äh, tarko- tarkoitamme tällä meihin kohdistuvia petoksia. Ja järjestelmämme sallii tällaiset petokset. Ja kun nyt katsotaan, mitkä alueet ovat käyttäneet erityisen paljon näitä rahoitusvälineitä ja itse varainhoitoasetusesittelijänä paneuduin rakennerahastojen osalta todella tähän asiaan. TV-stä esimerkiksi tiedämme tai tunnemme tällaisia kampanjoita alueista, joissa on hyvin paljon järjestäytynyttä rikollisuutta vaikkapa, ja jos minä näen, että näillä alueilla rahastorahat ovat kovassa käytössä, niin onko tämä todella hyvä uutinen? Pyytäisin teitä vastaamaan. Kiitos. Um, well, I think there's maybe two different... Ehkäpä kysymyksessä on kaksi osaa Ensinnäkin aluepolitiikka ja sitten rahoitusvälineet. Kun satavilla olevaa dataa tarkastelimme ja toimii tilintarkastustuomioistuimen kertomusta, e- e- emme huomannut mitään, mikä osoittaisi, että rahoitusvälineiden käytössä olisi isompia ongelmia – kuin avustuksissa. Viranomaisilla ja muilla oli erilaisia näkemyksiä siitä, oli rajoitusvälineitä helpompi tai tarkempiin auditoida kuin avustuksia. On vaikeaa antaa varmaa loppupäätelmää. Vaikka on jonkun verran näyttää siitä, että rahoitusvälineitä käytetään vähän liikaa, ja että niitä käytettäisiin sen vuoksi, että varojen käytettävyys ei loppuisi automaattisesti. Ja tällä jotain tukea. On kuitenkin sellainen määräys, että kun väline, väline käyttöaika loppuu, varat palauttaa budjettiin. Vaikka asioita on aika vaikea selkeyttää ja varoja on kohdennettu sidottu ennen kuin loppukäyttäjä on löytynyt. Ei se merkitse, että varan käyttö olisi selkeyttämätöntä, selvittämätöntä. Täydentää sen, että uusi asetus on paljon tiukempi tiedon tarjonnan ja valvonnan suhteen. Tässä menee oikeaan suuntaan saamme selkeämmän kuvan avustusten ja rahoitusvälineiden kesken. Uskon, että nykyohjelmointikaudella saamme selkeämmän kuvan. No, das ist eigentlich immer Stand. No tavallaan oikeastaan komission standardilainaus. No nyt ei tilanne ole vielä ihan hirveän hyvä, mutta tulevaisuudessa. Ei teidän tarvitse tätä enää toistaa. Olemme tämän jo kuulleet. Sitten sivulla 44 minun versiossani. Äh, täältä puuttuu jotain, kun se loppuu ihan kesken lauseen. Olisi mukavaa, jos saisimme tämän, tähän vielä täydennystä. Siis sivulla 44 tämä loppuu kuin seinään. Seuraavaksi äh, Martina Labajova. Thank you, manager. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on muutama kysymys. Ensinnäkin haluaisin tietää, Oletteko päivittäneet nämä tiedot vuoden 2014 loppuun saakka äh, voimassa oleviin tietoihin? Se oli ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys. Puhuitte siitä, että seurantajärjestelmät ovat heikkoja. Mikä tässä on ongelma? Mitä pitäisi parantaa? Ja ovatko saamamme tiedot luotettavia vai ei? Mikä on heikkoa seurantajärjestelmässä? Sitten haluaisin tietoa, tietää, tiedättekö mitkä ovat edunsaajien tarpeet. Puhun nyt pk-yrityksistä. Tässä puhuttiin, että eräs kohderyhmä oli pk-yritykset. Kenties teitte tämän tyyppistä tutkimusta myös, mitkä ovat edunsaajien todelliset tarpeet, mitkä ovat heidän ongelmat rahoitusvälineiden kanssa ja mitä tulisi parantaa tämän asian tiimoilta. Onko teillä viestiä, joka tosi suoraan edunsaajilta? Sitten minä haluaisin kysyä, koska te tiedätte 2007-2013 ohjelmakauden heikkoudet, niin katsoitteko te tulevaisuuteen, voitteko te antaa meille neuvoja näiden löydösten perusteella? Voitteko te antaa meille neuvoja liittyen uuteen ohjelmakauteen 2014-2020 ohjelmakaudelle, mitä parannuksia voitaisiin tehdä. Ja nyt näyttää siltä, että rahoitusvälineet ovat yhä tärkeämpää roolia saamassa. Tämmöinen suuntaus on nähtävissä. Ja mainitsit aluksi, että ne ovat jo ottaneet tärkeämpää roolia, niin mm, millä osa-alueilla edunsaajat voisivat saada eniten lisäarvoa? ja minulla on kysymys, joka liittyy kohesiopolitiikkaan, mutta haluaisin kysyä, oletteko te sitä mieltä, että rahoitusvälineiden käyttö voisi toimia myös muilla osa-alueilla, vaikkapa kehityksen, maatalouden aloilla, ja mitkä olisivat suurimmat haasteet näillä osa-alueilla? Kiitos. Kiitos. Olkaa hyvä. Um, thank you very much. Kiitos. Ensimmäinen kysymys. Komission viimeisen kertomus taidettiin julkaista viime tai toissa viikolla. Ja mielellämme päivitämme tietoja niin, että voidaan uusimmat ottaa huomioon. Toinen asia, valvontajärjestelmä. Asia on sellainen, että valvontajärjestelmää soveltuu pikemminkin tällaisten maksujen valvontaan. Aika vähän tiedetään siitä, mitä tapahtuu sitten ihan lopullisen edunsaajan tasolla, eli tämän välittäjän tasolla. Emme esimerkiksi tiedä, luodaanko työpaikkoja Tuleeko niitä luotua? Ja ehkä nämä eivät ole tässä yhteydessä keskeisiä kysymyksiä, koska osa pk-yritysten rahoitusvälineistä esimerkiksi pyrkii huolehtimaan siitä, että ne saavat rahoitusta, joten ehkä riittää se, että ne saavat rahoitusta, mutta suhteellisen vähän tiedämme siitä, mitä tapahtuu sitten lopullisen edunsaajan tasolla – heidän tuottavuutensa suhteen tai vastaavien kysymysten suhteen. Sitten PK-yritysten todelliset tarpeet. No, tämä ei ollut osa meidän tutkimustamme, mutta tiedämme mm, muista tutkimuksista sekä kirjallisuudesta, että yritysten tasolla on tietty tietty, tietyn tyyppisiä yrityksiä, joiden on vaikea saada rahoitusta. No aiemmin kuulimme täällä mikrorahoitusvälineestä. Ovatpa kyseessä sitten heikossa asemassa olevat ryhmät, työttömät, naiset tai vastaavat, joiden on vaikea saada rahoitusta, tai koska uudet yritykset tai korkean riskin alojen yritykset, tiedämme, että nämä kaikki ovat sellaisia ryhmiä, jotka joiden rahoituksen saanti on tavallista vaikeampaa joko siksi, että transaktiokustannukset ovat korkeat tai siksi, e, että on tietoasymmetriaa ja näin pankkien on vaikea arvioida riskejä, jotka toimintaan liittyvät joten tarpeet vaihtelevat eri ryhmien välillä. Mm, kuitenkaan tämän arvioiminen ei ollut osa meidän tutkimustamme. Katsotaanpa sitten tulevaisuuteen. On hyvin selkeitä tapoja, joita komissio on pyrkinyt ottamaan käyttöön tunnistaakseen heikkoudet, joita viime ohjelmakaudella – oli. Mm, ehkä joitain näistä on vielä hankala tulkita ja ymmärtää. Lainsäädäntö on nyt jakautunut eri asetuksiin, esimerkiksi nämä välittäjät rahoitusvälineissä ovat aika monimutkainen asia ja näitä vaatimuksia voi olla vaikea ymmärtää. Lisäksi asioiden aikaansaaminen ja käynnistäminen tällä uudella kaudella on aika hidasta, joten eh, tämä on hyvin haastavaa. Toki ohjeistusta on saatavilla nyt huomattavasti enemmän ja asetus on selkeämpi kuin aiempi mutta edelleen hankala, hankaluuksiakin on. Viimeinen kysymys siitä, että rahoitusvälineistä on tulossa yhä tärkeämpiä ja mihinkä niitä sitten tulisi käyttää. Tämä on aika vaikea kysymys. Siihen on vaikea vastata. Komissio on toki pyrkinyt siihen, että niitä tulisi käyttää kaikkiin temaattisiin tavoitteisiin pääsemiseksi, mutta rahoitusvälineet ovat luonteeltaan sellaisia, että ne riippuvat, ovat riippuvaisia siitä, että hankkeet ovat toteuttamiskelpoisia ja luovat kylliksi sitten lisäarvoa. Ja jos näin tapahtuu, niin sitten arvioidaan, että voidaanko ylipäätään rahoitusvälinettä käyttää vaiko eikö voida esimerkiksi joissain maissa rahoitusvälineitä voitaisiin käyttää teidän rakentamiseen, jos on maksullisia, jos on käytössä tienkäyttömaksuja, mutta jos taas ei ole, niin tämä on mahdotonta. Joten aluekehitysrahaston puitteissa on käytetty tätä, näitä rahoitusvälineitä viime kaudella, mutta nyt niiden käyttöä ehkäpä tullaan lisäämään nämä äh, myös maaseudun kehittämisiä maatalousaloilla tulevaisuudessa. Mutta vaikeahan sitä nyt on ennakoida, että mikä se lopullinen taso sitten on. Ohjelmien koko ja kriittinen massa ovat kysymyksiä, jotka todennäköisesti tulevat olemaan tässä merkittäviä. Jos on pieni rahasto on hyvin vaikea saada kerättyä kriittistä massaa kylliksi. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja, kollega Von. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä esitelmästä. Minä olen suuri rahoitusvälineiden kannattaja. Toivottavasti niitä kertaa vastaisuudessa enemmän. Sillä jo tässä vaiheessa on hyviä esimerkkejä siitä, missä näitä uusia rahoitusvälineitä on käytetty. Olin Suomisen yliopiston kampuksella, joka on saanut Euroopan investointipankilta varoja, ja minä olin hieman hämilläni, ettei näitä ole käytetty muissa jäsenvaltioissa enempää. Kenties voisitte kertoa, miksi tämä johtuu. Voisitte kertoa, miksi jäsenvaltiot eivät käytä näitä rahoitusvälineitä niin paljon kuin niitä voitaisiin käyttää. Eräs toinen asia, jonka nostitte esille, niin yli 50 prosenttia ovat, näistä varoista on jo näiden rahastojen hallussa. Voisitte kertoa, mistä tämä johtuu. Tämä on tärkeää, että rahoitusvälineet saavat enemmän varoja käyttöön, mutta on tärkeää saada tietoa, että näillä todellakin rahoitetaan hankkeita. Voisi kenties kertoa, miksi näitä varoja ei ole otettu vielä käyttöön. Ja kolmas kohta, jonka haluaisin nostaa esille, liittyy siihen, miten varoja käytetään, miten rahastoja, rahaston varoja käytetään hyväksi. Minulla on kysymys tähän liittyen. Eli nyt puhutaan siitä, että suojellaan EUn taloudellista etua ja et, sitten rahastot lainaavat näitä pk-yrityksille eteenpäin. Onko teillä tietoja siitä, minkä tyyppisiä nämä korkoja nämä holdingyhtiöt pyytävät? He lainaavatko he mm, samalla korolla kuin millä itse lainaavat vai mikä tässä on tilanne? Se olisi mielenkiintoinen olisi mielenkiintoista saada vastaus tähän kysymykseen. Um, on the first question, why, why um, not all... Kiitos. Miksi ovat kaikki jäsenvaltiot käyttää rahoitusvälineitä? No, muutama kohta nostettiin esille. Ensimmäinen asia, joka tulee huomioida, niin monet jäsenvaltiot käyttävät sisäisessä politiikassa rahoitusvälineitä ja he ovat sitä mieltä, että he eivät halua aluekehitysrahaston varoja ottaa mukaan tähän vaikkapa Flandrin alueella ja Itävallassa ja Ranskassa. No, Flandrin alueella ei ole tätä yhteisrahoitusmallin rahoitusvälineitä Itävallassa ja Ranskassa. on melko rajallista, mutta nämä maat käyttävät rahoitusvälineitä myös sisäisessä politiikassaan. Tämä liittyy osittain siihen, miten toimenpideohjelmat ovat keskittyneet ja osa taas sen liittyy näiden varojen suuruuteen. Näitä on allakoitu melko vähän Flandrin alueella. Pitää olla tietyn suuruuden massa, että tämä on merkityksellinen. Itävallassa keskitytään ohjelmien suhteen toisen tyyppisiin ohjelmiin, sellaisia, jotka ovat todennäköisemmin saamassa apurahoja kuin näitä rahoitusvälineiden lainoja. Ranskassa kyseessä oli ennen kaikkea hallinnollinen tilanne liittyen hallintoviranomaiseen. Oli vaikeampaa perustaa rahoitusvälineitä kuin toisissa maissa – Ranskan lainsäädäntö oli muutettava, että näiden käyttöä voitaisiin helpottaa. Käyttöasteeseen liittyen, miksi käyttöaste oli niin korkealla kuin se voisi olla. Eräs syy on noussut esiin tilintarkastustuomioistuimen toimesta. Tämä liittyy siihen, mitkä ovat tulevaisuuden tarpeet rahoitusvälineille. On tehtävä tämä arviointi ennen kuin aloitetaan rahoitusvälineen toiminta siten, että tiedetään, mihin ongelmaan ollaan etsimässä ratkaisua. Tämä on osa perustelua. Ja lisäksi, kuten mainitsin, oli näyttöä siitä, että mm, näitä maksusitoumuksia oli annettu liikaa, jotta näitä käytön alkoituvia varoja ei vähennettäisi. Näyttöä on tämän tyyppisestä toiminnasta tiettyjen alueiden ja toimenpideohjelmien suhteen. Osa sitä osasyy varmasti on se, että nämä on luotu nämä rahoitusvälineet vaikeassa ilmapiirissä. Joillain alueilla käyttöaste on ollut suurempi, kuten vaikkapa Walesissa. Näitä varoja käytettiin vastauksena talouskriisiin. Joillain alueilla pk-yritykset ryhtyivät varovaisemmiksi, ne eivät investoineet yhtä suurella todennäköisyydellä joten kysyntää rahoitusvälineille ei ollut niin paljon. Minä uskon, että nämä kolme tekijää olivat eri tavoilla mukana samassa aikaan tämän lopputuleman. Se, miten näitä varoja käytetään, näitä välineitä käytetään. No, eri alueiden välillä varojen käytön suhteen on eroja. Äh, ja naisiin korkoihin liittyen, niin mm, niitä käytetään joillain alueilla täyttämään rahoitusaukkoa, täyttämään sellaista aukkoa, johon yksityinen sektori ei pysty vastaamaan. Joillain alueilla nämä korot ovat melko matalalla tasolla, lainat ovat pitkiä ja tämän tyyppisiä ehtoja ei olisi kaupalliselta lainan antajalta saatavissa – tai toisaalta korot ovat alhaisia kaupalliseen korkoon verrattuna, mutta ne ovat valtion apusäännösten mukaisia. Osittain tämä voidaan määritellä sen suhteen, kuinka paljon pääomia näiden, varojen käyt- näiden rahastojen käyttöön annetaan. Jotkut käyttävät EIP-lainoja ja tällä on taas sen vaikutus, riski, tason nähden, mitä nämä yksityiset rahoitustahot tekevät, on maksettava takaisin nämä lainat ja saatava korkoa lopulliselta edunsaajalta. Joten tässä on nähtävissä erilaisia käytäntöjä eri maiden kesken. Jotkut ovat varsin anteliaita ehtoja verrattuna sitten rankempiin ehtoihin toisella. Kiitos sitten kollegat siellä. Ciao. No joo. Olen kiitollinen tästä tutkimuksesta. Tosin periaatteessa vahvistitte sen, mitä pelkäsinkin. Eli aluepolitiikan kannalta 2007-2013 näemme nämä vuosittaiset luvut täällä ja tässä 2008 ja 2009 eli rahoituskriisin vuodet ovat myös mukana. Tällöinhän talousvaikeudet monissa maissa todella kärjistyivät oikeastaan kaikissa EU-maissa ja myös pankkisektori sitä ei enää ollutkaan luotonantajana käytettävissä. Ja tuolloinhan ajatuksena oli muun muassa se, että kohesiorahastovaroja voitaisiin käyttää siellä, missä luotonantojana toiminut, niin että talous saisi tuulta purjeisiin, erityisesti pk-yrityksiin perustuva talous, jotka joutuivat pk-yritykset siis tällaiseen vaikeaan tilanteeseen. Ja nyt haluttiin rahoitusvälineiden kautta luoda uusia mahdollisuuksia sille, että rahaa saadaan talouden kiertokulkuun. Eri maissa toimittiin hyvin eri tavoin. Saksassa hallitus pumppasi valtavasti rahaa kunnallisten ohjelmien kautta satoja miljoonia euroja. Minunkin kuntani tuolloin hyötyi tästä Monet kunnat muun muassa käyttivät näitä rahoja rakennusten saneeraamiseen, esimerkiksi energiasaneeraukseen ja samoin ihmiset, jotka palauttivat vanhan autonsa, he saivat 2500 euroa uuden auton ostoon. Tämä hyödytti tietenkin autoteollisuutta ja niin edelleen. Monia esimerkkejä tästä. Samalla aluepolitiikassa haluttiin aluekehitysrahasta verkoston kautta tukea tutkimusalaa, innovatiivista alaa, erityisesti sen pk-yrityksiä niin, että ne eivät menettäisi mahdollisuuksia maailmanmarkkinoilla. Näin haluttiin siis luoda eurooppalaista lisää arvoa. Niinkään etu siellä ei ollut petosten torjunta tai, tai virheiden etsiminen. No sitten hän ilmeni kun Euroopassa ollaan ja eurooppalaista rahaa käytetään, niin äh, sitten ilmeni, että rahojen äh, hallinnointi itse asiassa ei suinkaan ollut tasolla, joka olisi mahdollistanut pienten yritysten rahansaantia. Byrokratia pelote oli aivan liian valtava. Ei alle sadan henkilön yrityksellä ole mahdollisuutta tarvetta mm, tällaista muodollista byrokratiaa hoitaa tällä tasolla. Eli rahastot olivat menestyksekkäitä siellä, missä oli jo isot hallinto koneistot käytettävissä, jotka pystyivät hallinnoimaan tällaisen lisäbyrokratian. Muualla olikin sitten jo huomattavasti vaikeampaa. Ja tietenkin sitten vielä nämä kierrätettävät rahat olivat tässä mukana, eli jos julkista rahaa käytetään yksityisen sektorin tukemiseen, yksityinen sektori kasvaa ja näin rahat palaavat tukipottiin ja sitten voidaan taas niitä kierrättää seuraavaan yritykseen. Erittäin myönteinen ajatus ja idea, mutta aina kun kyse on julkisesta rahasta, luonnollisesti tämä liittyy siihen, että myös sääntöjä on kunnioitettava ja laskut hoidettava. Ja kun ajatellaan tukipankkeja, esimerkiksi Saksassa tämä kyllä hoitui. Ja kun ajatellaan taas pk-yrityksiä, niin jälleen kerran niiden on hyvin vaikea tällaista hoitaa. Nyt on tilanne sitten sellainen, että taloudessa on kylliksi rahaa. Ainakin joissain maissa, esimerkiksi Saksassa, pk-yritykset sanovat, että EKP pumppaa nyt miljardeja euroja talouteen ja korot ovat niin alhaisella tasolla, että me menemme mieluummin pankkiin haemme rahaa sieltä, kuin ryhdymme tähän EU-byrokratian rattaiden myllyyn. Eri maissa tietenkin tilanne on erilainen. Kuka pystyy tämän hallinnon hoitamaan? No, tekeekö sen julkinen tukipankki vai yksityinen luottolaitos? Onko paikan päällä eri maissa välineitä, jotka ehkä toimivatkin paremmin kuin meidän EU-välineemme? Ihan hulluahan tämä on sitten, jos yhdistetään eri tukivälineitä, siis kansallisia tukivälineitä eurooppalaisiin tukivälineisiin ja sitten näiden kahden välinen byrokratia ja maksujärjestelmät ovat täysin toisenlaiset, niin sittenhän tämä vasta hulluksi tulee, koska sittenhän byrokratia jälleen tuplaantuu. Ja tässä sitten kyllä jo tietyn näköinen taakkaa hyötyanalyysikin varmasti tulee mieleen. Siitähän tässä on kyse, ja molemmat asiantuntijatkin tähän viittasivat. Tulevaisuudessa meidän täytyy tätä kyllä ehkä entistä tarkemmin katsoa, ettei rahat jää käyttämättä, kun oikeastaan kyse on ihan hyvä tarkoittavista tavoitteista ja pyrkimyksistä, eli työllisyyden tukeminen, talouskasvun aikaansaaminen, ettei sitten tuki, juu, minä lopettelen rouva puheenjohtaja, tässä palaamme jälleen talousarvion valvontaan, emme myöskään halua, että nämä rahat jäävät käyttämättä, niin, koska sitten niitä ei käytetäkään niille tarkoitettu sovittuun tavoitteeseen. Se ei tietenkään voi olla meidän valiokuntamme pyrkimys. Kiitos. Kiitos ja nyt saisimmeko lyhyen vastauksen? Kiitos. Um, yes, a couple of short, short comments um, um, on... Muutama lyhyt kommentti kriisi vaikutti yritysten rahoituksen saantiin pahasti, koska yrityksiin, jotka etsivät rahoitusta. Jos tarkastelette komission rahoituksen saatavuuslukuja, oli paljon yrityksiä, jotka eivät hakeneet rahoitusta, koska pelkäsivät, etteivät sitä saakaan. Ja tässä on tällaisia toimijoita, joilta usko puuttuu. Tämä kriisi vaikutti ei ainoastaan rahoituksen saatavuuteen, vaan myöskin hakemiseen. The, the other point is, is, on, the, is on, the issue of, um, on the issue of bureaucracy and very often um... Sitten byrokratia rahoitusvälineiden täytäntöönpano tapahtuu usein niiden pankkien kautta, jota yritykset suoraan käyttävätkäänkin. Pekoyritykset eivät ole välittömästi mukana byrokratiassa. Niitä soitaan byrokratiasta. Kysymys on enemmän hallinnon ja viranomaisen ja rahoituslaitosten toiminnasta, Eli täytyy usein noudattaa rakennerahastojen vaatimuksia. Pankkien vaatimuksista puhumattakaan. En usko, että kuitenkaan PK-yritysten tasolla on mitään erityisiä byrokratia-ongelmia. Pikemmin hallinnassa. Tätä tässä tasapainottaa yleinen etu ja puheenjohtaja, puheenjohtaja kehottaa puhujaa lopettelemaan. Meillä on vielä kolme kohtaa esityslistalla, se on minun ongelmani. Niin, okei. Okay. No, kollegin Ajala Sender. Kollega Ajala Sender. Ihan lyhyesti, kun tätä aikaa ei tosiaankaan ole, haluan todella kiittää teitä tästä esityksestänne, sen esittelystä. Ja halusin kuulla teiltä, että kun äh, nämä välineet nyt on äh, otettu käyttöön kriisi aikoina, niin kuin oikein hyvin äh, selititte, niin nyt kuitenkin vaikuttaisi siltä, että kun ajatellaan mahdollisimman äh, hyvää varojen käyttöjä, tuen käyttöjä ja rahoitusvälineiden käyttöä, siis mahdollisimman hyvää, niin että tavoitteena on parantaa yritysten tilannetta. Jotkut ovat sitä mieltä, että tukiaisten säilyttäminen ennallaan olisi parempi ja toiset ovat taas äh, sitä mieltä, että rahoitusvälineet olisivat parempi malli. Mikä on teidän mielipiteenne? Sitten kun ajatellaan näitä välittäjäpankkeja, niin nehän ovat myös osa, tai ne ovat hyvin erilaisia, ja niiden toiminta on hyvin erilaista. Oletteko te arvioineet tutkimuksenne puitteissa, mikä väline on ollut kaikkein soveltuvin Tämä on ollut vähän tällainen testivaihe nyt niin, että mikä on teidän mielipiteenne Euroopan tasolla, kun ajatellaan näitä välittäjiä erilaisia luonteeltaan ja myös edunsaajia tietenkin. Nämä välineet ovat tietenkin erilaisia. Voi olla yksi ainut pankki, joka suoraan rahoittaa, toiset taas muuttuvat äh, siinä ja jotkut käyttävät erilaisia välittäjiä ja jotkut muuttuvat kesken matkaa ja joitain välineitä käytetään yhdessä maassa yhdellä toisessa toisella tavalla. Eli tässä on hyvin paljon kirjoa, kirjavuutta. Sitten vielä kysymys. Tää sivulla 90, kun puhutaan siitä, että vahvistettaisiin kohesiopolitiikkaa ja päästäisiin, että päästäisiin sen tavoitteisiin. No, nämä erothan ovat aivan, aivan valtavia. Ja kun sitten kysytään hallintoviranomaisilta tai hallintotahoilta, niin tietenkin on kysytty vastuutahoilta ja tietenkin he sanovat, että rahoitusväline on parempi kuin mikään muu. Eli eikö olisi hyvä ehkä kysyä tätä hiukan muiltakin tahoilta, eli niiltä erityisesti, jotka ovat aiemmin hallinnoineet näitä tukiaisia. Ehkä sanovat, että se on paljon helpompaa ja että arvioiminen on myöskin paljon helpompaa tukiaisten valvonta on helpompaa kuin rahoitusvälineiden. Joten halusin vain kuulla teiltä vielä varmistaa, kun tästä asiasta ei paljon tietoa ole saatavilla ja tilanne on hiukan hämärä. Eli vähän vaikeaa tässä on arvioida. Usein tässä tutkimuksessa todetaan, että subventioiden käyttäminen on ollut oikeastaan yksinkertaisempaa ja helpompaa kuin rahoitusvälineenä. Kiitoksia. Um, thank you very much. Um... Kiitos paljon. apurahoja ja lainoja on tulkittu hyvin vähän, ainakaan sitä kumpi on parempi ratkaisu. Me olemme etsineet tutkimuksia tämän suhteen, mutta näytti siltä, että tätä ei todellakaan ole tutkittu. Seminaarissa, joka järjestettiin hiljattain, jossa olin mukana, joka käsitteli hallintoviranomaisia, niin siellä nousi sellainen asia esille, josta moni oli yhtä mieltä, joka on nyt varmastikin mainitsemisen arvoinen. Kyseessä oli ehdotus, että elinkelpoinen yritys vastaanottaisi mieluummin lainan, joka kattaa 80 prosenttia investointitarpeesta, kuin apurahan, joka kattaa 20 prosenttia. Lisäksi osittain ajattaa sivuten, moni oli tästä niin ikään yhtä mieltä, toimintakykyinen yritys – haluaisi mieluummin lainan kuin apurahan, koska siihen liittyy vähemmän byrokratiaa lainanhaun suhteen kuin apurahanhaun suhteen. No, tämä nyt on, olkoon tällainen anekdooti, minulla ei ole tutkimuksia mm, osoite, jotka tukisivat näitä tietoja. Hallintoviranomaisten välillä rahoitusvälineitä pyritään käyttämään, jotta voitaisiin estää apuraha, toimintaympäristö. Ja osana tätä on nähtävissä se, Liettuossa esimerkiksi on nähtävissä sellainen kehitys, että yksityisen sektorin rahoitusta on helpommin saatavilla ikään kuin kohesiopolitiikan seurauksena. No vielä siitä, kun on parempi objektiivisesti, objektiivisesti katsottuna nämä eri instrumentit, joita on olemassa, niin ei toinen ole parempi kuin toinen. Ne sopivat kaikki tiettyihin tilanteisiin. Mm, pienet yritykset tykkäävät tämän lainoista. Tässä ei luovuta omistusosuuksista. He eivät pääomaan, pääomittamisen suhtaudu niinkään myönteisesti tässä omistussuhteet muuttuvat, mutta sitten yliopistojen yliopistomaailmasta tänne kaupallistaminen, niin siinä ollaan myötämielisiä pääomittamiselle. Olen pahoillani joudunut keskeyttämään teidät, koska komissiosta Rovostutkakin saa tässä vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ihan lyhyesti puheenjohtaja, kiitos oikein paljon. Toistan vain sen, minkä kuulimme tästä tutkimuksestakin, että useimmat löydöksistä 2007-2013 kaudelta uudet lailliset puitteet ovat sallineet meidän korjaavan useimmat näistä esiin tulleista ongelmista. Meillä on myös teknistä apua, tämä väline hallintokapasiteetin vahvistamiseksi. Niin kuin kuulimme, sekin on keskeinen asia, että kaikki sidosryhmät voivat oppia tekemällä ja saada kapasiteetin kuntoon. Kiitoksia. Kiitos, näin olemme tämän esityslistan kohdan käsitelleet. Kiitokset tästä mielenkiintoisesta tutkimuksesta ja sen esittelystä. Kiitos paljon. Pahoittelen, jouduin olemaan tuossa suorastaan hieman brutaali, muuten emme ehdi kaikkia asioita käsitellä tänään esityslistaltamme. Seuraava esityslistan kohta nimittäin Kont-valtuuskunnan vierailu Saksaan, Hampuriin ja Berliiniin. Onpa mukavaa, että kollegat Ajala Sender, Kinichi, Novakov Vali ja Von tulevat mukaan tuolle matkalle. Berliinissä olimme, menemme ensin tapaamaan Eurooppa-valiokuntaa vastuuvapausasiassa kolmas päivä aamulla. Sitten omat varat, laskutapa. Saamme siitä kuulla esityksen valtiovarainministeriössä. Ja saman kuulemme ALV-petoksista. Sitten lounaalla tapaamme valtiosihteeri Spanin, hän kovasti odottaa tapaamista. Me sitten meillä on vielä tapaaminen, jossa käsittelemme 11.2013 tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusta – joka liittyy BKT-laskelmiin. Sehän on EUn omat varat järjestelmän pohjana. Sitten vierailemme vielä Berliinissä tutustumassa hankkeeseen, Atlas Hof-nimisessä teknologiapuistossa, jonka kollegat Seller varmasti tuntee oikein hyvin, niin vierailemme siellä sitten iltapäivän ajan. Sieltä lähdemme Schweriniin, missä tutustumme Mecklenburg etupommerin äh, ohjelmaan vuodesta 2013 ja vuonna 2014kin. Äh, äh, alueella on ollut tiettyjä ongelmia. Sitten siirrymme Hampuriin. Hampurissa edelleen Hampurin satamassa sitten käsittelemme omat varat kysymystä ja tietenkin rakennerahastojen täytäntöönpano Hampurissa. Ja lopuksi sitten vielä lehdistötilaisuus. Tärkeää vierailu. Aika harvoin käsittelemme juuri omia varoja, joten tärkeä matka tiedossa. Herra Faits, aluepääosastolta on täällä paikalla. Voisitteko käyttää puheenvuoron, herra Vaits? Olkaa hyvä. Kiitos. Työllisyyspääosastolla päätimme, että tulemme mukaan vierailulle. Ne pidämme sitä hyvin tärkeänä kaikissa todella näissä kolmessa osavaltiossa tulemme mukaan heti ensimmäistä päivästä alkaen Berliinissä. Tulemme, voimme keskustella hyvinkin erilaisista ongelmista siellä kentällä paikan päällä ja toivomme, että saamme sitten hiukan tulta purjeisiin tämänkin matkan jälkeen, kun ajatellaan vaikkapa sosiaalirahastohallintoa, joka vie kovasti aikaa ja rahaa, niin hyvä, että meillä on siellä sitten hiukan poliitikkoja antamassa meille taustatukea. No niin, muuten meillä onkin sitten aika paljon teknisempää ää, ää, työtä siellä, mutta me ehdimme vielä bussissakin sitten juttelemaan. Aika paljon täällä on kaikenlaisia teknisiä ongelmia liittyen tilastopistokokeisiin vaikkapa. Mecklenburg etupommerissa kyse on opettajista ja laskuttamisesta. Siellä on ollut hiukan ongelmia osittain. Tämä jo oli ratkaistukin 2014 vuoden lopussa, mutta tämä on mennyt varauksiin eri syistä. Mutta erittäin, erittäin mielenkiintoinen ilmiö, jota voimme vielä sitten tarkastella. Kyse on siis muustakin kuin edunsaajista. Kyse on osittain myös valtion tason systeemisistä virheistä, konsepteista, jotka eivät toimia. Mecklenburg etupommerissa esimerkiksi tämä opettaja kysymys. Me päätimme, että haetaanpa opettajien nimet järjestelmästä. Se oli aika, aika mielenkiintoinen juttu. Voimme palata siihen sitten, aika tekninen asia. Ja uskon, että tapaamme myös korkean tason edustajia sitten näistä eri osavaltioista. Kiitos. Herra Faits, voisitteko toimittaa meille asiakirjoja etukäteen? Olisi hyvä, jos voisimme valmistautua. Emme pelkää myöskään teknisiä yksityiskohtia me ollenkaan, joten haluamme olla valmistautuneita, että tiedämme, eh, että mitä meille ehkä yritetään syöttää jopa pajuun köytenä, että olemme valmistautuneita. Kiitos oikein paljon teille. Onko valiokunnan jäsenillä tähän huomioita? Ei näytä olevan, joten voimme siirtyä esityslistalla seuraavaan kohtaan. Nimittäin äh, tupakkapöytäkirja, tämä lisäpöytäkirja. Esityslistan kohta 7. Kohta 8 siirtynee tulevaisuuteen, koska esittelijä ei ole paikalla. Eikä asiakirjaakaan vielä ole saatavilla, joten me voimme ehkä tuon kohdan 8 tosiaan lykätä seuraavaan kokoukseen. Valmistelija Rova Makovei toimitti minulle omat huomionsa, pyysi minua ne esittelemään teille täällä, koska hän ei pääse paikalle. Hän toteaa, että kun puhutaan väärennetyistä tai salakuljetuista kuljetetuista tupakkatuotteista, niin 10 miljardin... No kukava tämä nyt keksi, hienoa, <laughs> mukavaa, mutta 10 <laughs> miljardia tosiaan verotuloina jää saamatta. F, CT lisäpöytäkirjassa kirjahan on juuri maailman terveysjärjestön ratifiointi myllyssä ja siinä tarjotaan koko joukko toimia tupakan salakuljettamisen estämiseksi, eli erilaiset lupamenettelyt, lisenssimenettelyt, seu, jäljitettävyys ja seuranta sekä sitten rahanpesu. Kyseessä on kansainvälinen sopimus ja puitesopimus. Ja se on itse asiassa tällä alalla ensimmäinen tällainen valtioiden välinen käyttöön otettava väline, joten olisi hyvin tärkeää, että tämä lisäpöytäkirja ratifioidaan. Tämän lisäksi meillä on Euroopan unionissa tupakkadirektiivi, tupakkatuotedirektiivi, jossa siinäkin on tämä jäljitys- ja seurantajärjestelmä, joten täytyy katsoa, ettei synny päällekkäisyyttä, vaan että syntyy täydentävyyttä. Sittenhän EUlla on vielä nämä neljä tupakkasopimusta Philip Morrisin kanssa. Tämä sopimus on päättymässä vuoden lopussa ja pitkään on keskusteltu siitä, pitäisikö sitä jatkaa. Näitä sopimuksia on neljän suuren tupakavalmistajan kanssa. Tässä on luonnoksessa esittelijä suosittelee, että tupakka-sopimusta ei uusita. Mutta kun sitten sopimus päättyy heinäkuussa 2016 ja ratifioitu sopimus mahdollisesti astuu voimaan vasta 2017, niin sitten täytyy kyllä pohtia, että mitä tapahtuu tämän oikeudellisen tyhjiön suhteen sitten sillä välin. Esittelijä tai valmistelija kysyykin, että komissiolta, että milloinka arvio tupakka sopimuksesta lienee tulossa. Tämän kysymyksen hän esitti myös kollegas taas komission varapuheenjohtajalle. Entäpä sitten, mitä lisäarvoa tupakkasopimuksen uudistaminen voisi tuoda muassaan? Ja sitten tietenkin vielä neuvottelutilanne ja aikataulu tupakkasopimukselle. Näin, että Olaf on paikalla. Onko kollegoilla vielä kysyttävää? Esittäkää te nyt kysymyksenne tässä vaiheessa ja sitten äh, hoidetaan tämä äh, vastaus yhdellä kertaa. Bart ja sitten Dennis. Kiitos puheenjohtaja. Minulla ei ole suoraa kysymystä Olafille, mutta Benedik Vuor, varjoesittelijämme, pyysi minua käyttämään puheenvuoron. Tämä Rouva Makovein luonnos on oikein hyvä pohja tulevalle keskustelulle. Erityisesti 11 ja 19 kohdat ovat erittäin hyviä. Kyse on tässä avoimuudesta sekä tupakkateollisuuden roolista valvonta toiminnassa sekä sitten tästä lisäpöytäkirjasta. Ehkäpä tähän täytyy vielä lisätä jotain. Tulemme ehkä tekemään tarkistuksen oikeusasiamiehen huomiota tulisi mielestämme ottaa huomioon, kun ajatellaan näitä komission tapaamisia tupakkateollisuuden edustajien kanssa on tapaamisia, joista ei ole julkisessa rekisterissä ilmoitettu, joten oikeusasiamieskin on tähän puuttunut. Ja sitten vielä vastaus Rouva Evalta, joka saatiin tänään, että vasta tuossa joulun alla tulemme saamaan arvion näistä nyt olemassa olevasta neljästä tupakkasopimuksesta, joten meidän täytyy tietenkin sitten vielä live-valiokunnalle antaa omat huomiomme. Kiitos. Dennis, ihan lyhyesti puheenjohtaja. Nuo asiat minäkin olisin nostanut esiin, kun ajatellaan tuota komission ensimmäistä arviota, meidän täytyy odottaa tietenkin sitä ennen kuin voimme lopullisesti ottaa kantaa. Kyllähän komissio tämän aivan varmasti on tiennyt ja me olemme tietenkin kaikesta huolimatta, vaikka komissio tiesi, kuinka tärkeä tämä asia on meille, niin tässä on valtavaa vetkuttelua ja vitkuttelua joudumme odottamaan. Minä olen kyllä ihan vakuuttunut nyt ollenkaan tästä toiminnasta, joten haluaisin, että tämä äh, kyllä kritisoisimme tätä viivyttelyä tuossa tekstissä. Ja viimeinen puhuja kollega Ajala Sender. Juu, kiitos. Tosiaan halusin äh, valitella, että harmi, että rouva Makove ei ole paikalla. Äh, vaikea itse asiassa tietää, mikä on Makoven kommentti ja mikä on sitten teidän puheenjohtajan kommentti, kun tässä, tässä kyllä nyt ei sitten tiedä, kuka puhuu kenen suulla. No mutta joka tapauksessa tämä on hyvin vakava asia. No nyt me annamme kansalaisvapauksien valiokunnalle oman lausuntomme liittyen tämän kansainvälisen puitesopimuksen lisäpöytäkirjan ratifioinnista ja minusta meidän täytyy nyt todella tehdä oma työmme hyvin, hyvin syvällisesti. No tämä nyt on vain lausunto Libelle, mutta asia sinänsä on äärimmäisen tärkeä niin kuin herra Staiskin totesi Georgi Evalle, ja valiokuntamme on todennut useaan useaan otteeseen. Se, että tässä nyt yritetään Libe-lausunnon kautta tuoda esiin tämän valiokunnan kanta siitä, mitä mieltä olemme näistä neljän suuren tupakkayhtiön kanssa tehdystä tupakkasopimuksesta. Eli minä en pidä oikein hyvänä sitä, että näin toimitaan. Yksi asia on se, että puhutaan tästä lisäpöytäkirjasta ja sen välttämisestä, että tai että päästäisiin tupakan laittomasta kaupasta ja sopimukset ovat sitten toinen asia, täysin eri asia, joten nyt mm, hyvin voi käydä niin, että Libe ei ota meitä ollenkaan sen enempää huomioon kuin yleensäkään ottaa. Joten meidän täytyy suhtautua tähän asiaan erittäin vakavasti, erittäin syväluotavasti Georgievan kanssa keskustellessamme. Muu ei ole hyväksyttävää. Tämä on tärkeä valiokunnalle. Kiitos. kun ajatellaan näitä kolmea välinettä, mm, minä olen kyllä nyt Ajalasenerin kanssa eri mieltä tästä noudattavuudesta. Seuraavaksi sitten Rova Hoffman, Olaf, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Voisin nyt ottaa kantaa Rova Makoveen lausuntoluonnokseen. Sallittehan, että vaihdan kieltä englannin kielelle, koska olen valmistautunut englannin kielellä. Tämä on sitten helpompaa minulle. Uh, we very much welcome. Uh, me kiitämme valiokunnan tukea sen suhteen, että me hyväksymme tämän puitesopimuksen ja me olemme yhtä mieltä, että mm, tämä on merkittävä panos ponnistuksiin poistaa laitonta tupakkakauppaa tämän tärkeän monivälinen työkalu laittaman tupakakaupan poistamiseksi. Ja komissio on ehdottanut kahta päätöstä hyväksyttäväksi kansallisella tasolla, vaikka onkin ainoastaan yksi pöytäkirja, niin me tarvitsemme kahta erilaista luvan antavaa päätöstään teidän valiokunta on kuultu ainoastaan sen päätöksen kohdalla, joka liittyy tähän kolmannen pilarin päätöksiin. Tämä toinen päätös on myös tärkeä ja ne pitää nähdä yhdessä. Me työskentelemme yhdessä puheenjohtajavaltio Luxemburgin kanssa, jotta saamme neuvostolta hyväksynnän ennen vuoden loppua. Tämä ei ole mikään helppo se, mutta me työskentelemme valtion ja valtuuskuntien kanssa kyllä hartiavoimin. Täällä mainittiin arviointi, jonka on määrä vuoden lopun mennessä. Tämä mainittiin päämiin-sopimuksessa ja muissa sopimuksissa. Ja tämä nousi esille myös keskustelussa Georgievan kanssa. Meiltä tämä vei hieman enemmän aikaa, siltä meiltä pyydettiin että me katsomme jäsenvaltioiden kokemuksia tämän sopimuksen suhteen, ja tämä pätee, sillä he ovat osapuolia tässä sopimuksessa, joten heidän näkemys on kyllä joitakin päteviä näkemyksiä, ja toivottavasti tämä arviointi on valmis vuoden lopun mennessä. Tästä syystä johtuen meidän mielestämme olisi hyvä, tai me pyytäisimme, että valiokunta odottaa viimeisen näkemyksensä kanssa, allekirjoitetaanko tämä sopimus uudemman kerran vai ei, siihen asti, että tämä arviointi on valmis. Lisäksi voisin kommentoida, mutta en tiedä, onko aikaa. Katson tässä nyt kelloa. Tässä mm, mainitin, että kolmen eri välinen suhteen tässä esitettiin kysymyksiä. No, minä voin kommentoida, tässä on teknisiä kysymyksiä, mutta arvon puheenjohtaja, olen nyt tämä edelläpäätettävissä. No kiitos, olen kiitollinen. Jospa tulkitaan tavat 50 minuuttia lisää aikaa ystävällisesti. So, I, I would like uh, to, to, to comment in the text. No, minä kommentoisin tätä esittelijän lopputulemaa, että uudet tupakkatuotteet tässä pöytäkirjassa, niin ne ovat tarpeettomia. Tämä sanotaan melko selkeästi. No, on totta, että on uusi lainsäädäntöympäristö ja TPD ja tämä uusi on otettava huomioon. Nämä välineet pitävät sisällään myös jäljitykseen ja jäljentämiseen liittyviä kohtia, kuten myös tupakasopimukset, mutta mutta kaksi tärkeää asiaa on otettava huomioon, kun katsotaan näitä suhteita, kun katsotaan kolmea eri välinettä. Ensinnäkin tämä ajatuksen liittyvä tekijä, tämä jäljittäminen ja jäljentäminen niin liittyvät direktiivin ja pöytäkirjaan, niin ne päätävät ainoastaan viisi vuotta sen jälkeen, kun ne ovat astuneet voimaan. Direktiivin kohdalla 2019. Tämä astui voimaan toukokuussa 2014, joten mm, toukokuussa 2019 tämä astui voimaan saantipääosasta on vastaava yksikön päällikkö, työskentelee tiiviisti jäsenvaltioiden kanssa, joita saadaan muotoiltua ja laadittua ja pantua täytäntöön. Saada nämä mm, täytäntöönpanosäädökset, jotta tämä tracking and tracing säännös direktiivissä saadaan pantua täytäntöön, mutta takaraja on tosissaan 2019 pöytäkirjan kohdalla ajankohta vielä avoimen, avoinna, sillä sen jälkeen, kun tämä on astunut voimaan tämä pöytäkirja, niin sen jälkeen lasketaan viisi vuotta eteenpäin. Neljä ratifiointia tarvitaan, niin että tämä astuu voimaan. Tässä mennessä niitä on kymmenen. EU-ssa työskennellään ratifioinnin eteen hartiavoimin. Tässä ei tarvita ainoastaan EU-ratifiointia, vaan myös kaikkien jäsenvaltioiden ratifiointi, joten me emme tiedä edes, ja tämä on erittäin positiivinen asia, me tähän tähtäämme, mikäli tämä täytäntöönpano tämän pöytäkirjan suhteen nostuu voimaan ensi vuonna, niin tämä tracking and tracing mm, tässä pöytäkirjassa pätee ainoastaan 2021 lähtien viisi vuotta eteenpäin, ja tämä on jo kunnianhimoinen aikataulu pöytäkirjan suhteen. Mutta on myös toinen tekijä, joka tulee ottaa huomioon, ja tämä liittyy tämän tracking and tracing soveltamisalan eri välineiden suhteen. Tämä on erittäin monimutkainen asia, mutta yritän tehdä tästä yksinkertaisen mm, tämän pöytäkirjan suhteen, niin tämä on paras ratkaisu, tämän monenvälinen globaali instrumentti. Me olemme sitä mieltä, että kaikki ratifioinnit ovat tärkeitä, mutta me tarvitsemme riittävän suuren massan valtioita, jotka allekirjoittavat tämän pöytäkirjan. Se on aivan elintärkeää, jotta saadaan laittamaan tupakkakaupan todellakin vaikutettua. Ja EUn kohdalla on tärkeää, että tässä on mukana sellaisia maita, joista nämä EUn salakuljetettu tupakat ovat peräisin, joten on tärkeää saada nämä lähde- ja kauttakulkumat mukaan. Ja jos nyt katsoo kymmentä ratifioitunutta maata, niin nämä avainlähde- ja kauttakulkumaat eivät ole vielä mukana. Me tarvitsemme nämä mukaan, muuten meillä on kiva, kiva sopimus, joissa on kuitenkin merkittäviä porsarveikia. Tästä syystä on Georgieva on pyytänyt meitä ja muita komission yksiköitä työskentelemään hartivoimin sen eteen, että me saamme edistettyä maailmanlaajuista ratifiointia siten, että kaikissa tilanteissa, missä meillä on komitea kokouksia Ukraina tai muiden maiden kanssa, niin me teemme parhaamme, että me saamme vietyä ratifiointia, mutta me todellakin tarvitsemme kriittisen määrän tärkeitä lähde- ja kauttakulkumaita. Nyt jos katsotaan, kun katsotaan tupakkatuotedirektiiviä, niin sitten kun se on voimassa, että nämä tracking and tracing säännökset ovat tärkeässä roolissa sen suhteen, että jäljitetään savukeita, jotka valmistetaan – EU:ssa ja jotka ovat tarkoitettu myytäväksi EU:ssa, mutta ovat peräisin kolmansista maista. Tämä tulee helpottamaan laittoman tupakkakaupan jäljentämistä, jäljittämistä äh, sisämarkkina-alueella, mutta tämä liittyy sisämarkkina-alueeseen, sillä meillä ei ole äh, toimivaltaa EUn ulkopuolella. Mutta jos katsoo tupakkasopimuksia, niin tämä antaa meille mahdollisuuden, ja tämä on ihan nyt fakta. Minä en arvioi, minä vain kerron teille faktoja niin tämä antaa meille mahdollisuuden jäljittää globaalilla tasolla näitä valmistajien tuotteita, jotka salakuljetetaan EU-hun, ja tämä on suuri ongelma, kuten tiedämme. Tämä ei ole mahdollista valitettavasti tupakkatuotedirektiivin kohdalla. Ja minä voin vielä antaa teille esimerkin. Balkanissa valmistetut öö, savukkeet, jotka on tarkoitettu omille markkinoille tai EU ulkopuolelle. Niitä ei jäljitetä direktiivin puitteissa, mutta niitä voidaan jäljittää, mikäli tupakkasopimus pätee. Nämä asiat ovat faktoja, jotka minä halusin teille antaa harkittavaksi. Ja varmastikin arvioinnista on saatavissa vielä lisätietoja. Ja jälleen kerran minä haluaisin pyytää valiokuntaa odottamaan ennen kuin antavat lopullisen tuomion. Siihen asti, että tämä arviointi on saatu. Kiitos paljon. Ja, fil, fil. Kiitos, Roa Hoffman. Näitä sopimuksia ei saa vähätellä. Ne ovat olleet äärimmäisen tärkeitä juuri jäljitettävyyden suhteen, mutta meidän täytyy tietää, onko niiden jatkaminen perusteltua. Ja minä todella toivon, että aikataulu pysyy kasassa. Meidän täytyy tosiaan vielä sitten live-valiokunnalle toimittaa oma lausuntomme. Mutta löytänemme kokousaikaa keskustellaksemme tästä arviosta heti, kun se vaan saadaan. Ja mm, tehän tulette sitten parlamentin ulkopuolella näiden neljän suuren sekä tupakavastaisen lobbyn ja niin edelleen kanssa järjestämään tilaisuuden. Ja kutsumme kaikki kollegat kyllä keskustelemaan siitä, mitä nämä tähänastiset sopimukset ovat tuoneet. Sitten siitä voidaan puhua ihan avoimesti ja siitä, missä mennään ja mihin mennään. Sydämelliset kiitokset. Kokous. Seuraava kokous Minulla on tässä nyt niin paljon paperia, että en edes löydä esityslistaani enää. No juu. Seuraava kokous Strasburgissa. Määräaika lausunnon tarkistuksille on 14. joulukuuta, joten aikaa tässä vielä on sydämestä kiitokset. Ja Ines. Voin puhua englantia, jos se lienee parempi niin, että tulkit voivat poistua. Tulkit kiittävät ja poistuvat. In on Monday, because it's uh, in principle at the same time as we have the, the debate uh, in plenary on the discharge uh, of the three agencies uh, coming from discharge 2013